Uh, dear colleague, um, sorry for uh, this delay, but I was not uh, informed that I had... Uh, Pyydän anteeksi, että aloitamme hieman myöhässä, mutta kukaan ei kertonut minulle, että minun pitäisi toimia täällä Roberto Gualtierin puheenjohtajan varamiehenä, niin kauan kuin hän kohta tulee. En tiennyt asiasta. Ensinnäkin äh, erittäin lämpimät tervetuloa toivotukset 20 eri parlamentin tai 20 eri parlamentin edustajan kanssa siis parlamentista, yhteensä 15 parlamentista. Täällä on jäseniä. Kansallisesta parlamentista on 56 edustajaa paikalla. He ovat mukana tässä keskustelussa parlamentin jäsenten kanssa vuoden 2018 eurooppalaisesta talouden ohjausjaksosta. Täällä on määrä keskustella. Lämpimästi tervetuloa teille. Tämä on teidänkin parlamenttinen, vaikkakin joskus meillä on hyvinkin kiivaita keskusteluita esimerkiksi siitä, kenen pitäisi tehdä mitä. Mutta tänä päivänä vahva uskoni on, että meidän pitäisi tehdä paljon yhdessä asioita, jotta saamme aikaan hyviä tuloksia. Tämä on erittäin ajankohtainen hetki nyt keskustella vuoden 2018 Euroopan talouden ohjausjaksosta. Maakohtaiset suositukset hyväksyttiin neuvostossa ennen kesää. Ja nyt niitä on pitänyt pistää täytäntöön budjettiesityksissä, joista tällä hetkellä keskustellaan kansallisissa parlamenteissa. Sen jälkeen kun kukin parlamentti on tehnyt päätöksen budjettiesityksensä hyväksymisen yhteydessä, sitten on aika keskustella yhdessä kaikkein tärkeimmistä tuloksista vuoden 2018 talouden ohjausjakson osalta. Normi, normaali käytäntö täällä on, että parlamentti laatii valiokunta aloitteisen mietin vuonna 2018 tarjousjaksosta. Sitä hiotan parhaan loppuun Euroopan parlamentissa. Esittelijämmekin on paikalla. Edustaja Kostas Mavrides, hän tämä mietinnön laatii. Keskustelun tarkoituksena on auttaa tuon mietinnön osalta käytössä keskustelussa ja antaa palautetta myöskin komissiolle vuoden 2018 talonohjausjaksosta ennen kuin komissio sitten omalta osaltaan julkaisee kasvuselvityksen. Tämä on tietenkin kumpaakin on sekä Euroopan parlamentti että kansallisia parlamenttia kiinnostava aihe. Minä olen toimin täällä kurinpitäjänä ikään kuin puheenjohtajan ominaisuudessa – olen tässä hieman oppinut samalla, kun olen hoitanut tätä tehtävää. Ja haluaisin vielä muistuttaa muutamasta säännöstä. Meillä on käytössä, käytettävissä tänään 20 tulkkauskieltä. Näette nuo tulkkauskopit ympäri salia. Kiitos siitä, että voimme tulkkien avulla käydä tätä hienoa keskustelua. Teillä on tällaisia keltaisia kortteja, keltaisia paperilappuja. Yleensä kanssa parlamentti kautta keltaisia lappuja ja muihin tarkoituksiin, mutta tänään voitte tällaisia keltaisella lapulla pyytää puheenvuoroa. Kukin kansallisen parlamentin tai Euroopan parlamentin jäsen, joka haluaa puhua, täyttäköön tällaisen keltaisen paperin. Niitä on teille sinne jo jaettu. Annan puheenvuoron ensin Kostas Mavridesille. Hän voi esitellä lyhyesti oman mietintönsä ja avata tämän keskustelun. Ja tämän jälkeen saavat puheenvuoroja esittelijät, jotka sellaisia sellaista haluavat. Ja tämän jälkeen voidaan käydä keskustelua. Sitten voin kenties antaa puheenvuoron aina kahdelle kansallisen parlamentin edustajille ja yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle vuoron perään varmistaukseni sen, että kaikki saavat puhua. Aika raja on se, että kukin saa puhua vain kolme minuuttia esittelijä saa hieman pidempään, mutta mikäli hän puhuu puoli tuntia putkeen, niin minä kyllä hänet, hänet tästä huomautan. Ensin Kostas Mavrides, olkaa hyvä. Madame Pervash Peres. Paljon kiitoksia Rouva Pervash Peres. Puheenjohtaja, haluaisin toivottaa kaikki 20 kansallisten parlamenttien 15 jäsenmaiden edustajaa paikalle. Minä pyydän, että käyttäisitte nyt kuulokkeita, sillä minä siirryn käyttämään äidinkieltäni. Eli olkaapa hyvä, te käyttäkää kuulokkeita. Äh, kuten jo totesin, haluaisin äh, jäsenmaiden valtuuskunnat toivottaa tervetulleeksi teidän osallistumisenne ja teidän panoksenne tällä keskustelulla tulee olemaan hyvin tärkeä meille. Euroopan parlamentti aina haluaa rohkaista tällaiseen keskusteluun. SND-ryhmässä me olemme sitä mieltä, että tämän kaltaista dialogia pitäisi entuudestaan vahvistaa. Haluaisin selventää myöskin sen, että tämä ensimmäinen alustus on hyvin kriittinen. Tämä on hyvin kriittinen vaihe komission kannalta. Me haluaisimme tukea niitä, jotka eurooppalaiseen projektiin uskovat. Ja kritiikin tarkoituksena on rakentaa parempaa yhteistä tulevaisuutta Euroopalle, eikä minkään tuhoaminen. Sallikaa minun nyt aloittaa tämä keskustelu ei voisi olla enemmän oikea-aikaista. Tässä kyseessä on eurooppalainen eh, euroalueen talouspolitiikka. Ja useista syystä tämä keskustelu tapahtuu hyvin nopeasti sen jälkeen, kun Euroopan komissio on vuotuisen kasvuselvityksen julkaissut. Siinä on taloudelliset ja talousarviolliset painopistealueet ensi vuodeksi määritelty. Toisekseen me olemme käyneet keskustelua siitä, mitä Italiassa tapahtuu ja Italian asemasta euroalueessa. Palaan tähän asiaan. Kolmannekseen vain seitsemän kuukauden päästä meillä on Euroopan parlamentin vaalit edessämme. Jos me haluamme eurooppalaisen tulevaisuuden äänestäjien täytyy uskoa tähän tulevaisuuteen. Meidän täytyy myös kuitenkin olla vilpittömiä ja päättäväisiä. Meidän täytyy muistaa, mitkä meidän periaatteemme ja arvomme ovat, ne jotka ovat unionin perustaa. Minä olen sitä mieltä, että meidän arvomme ovat yksi asia välillä tekomme toinen, ja tämä on kasvattanut euroskeptisyyttä ja vaaroja, joita piilee eurooppalaisessa hankkeessamme. Nyt voisin äh, ottaa esiin emun lopun saattamisen sen valossa, mitä Italiassa on tapahtunut. Jotta me saisimme syvemmän talousrahaliiton, me tarvitsemme vahvaa poliittista sitoumusta, päättäväistä hallintoa, demokraattista vastuullisuutta. Meidän pitäisi myöskin käyttää paremmin talousarvion resurssejamme. Meillä pitäisi olla oikeanlainen tasapaino talousarviovastuuden ja solidaarisuuden välillä. Tätä minä haluaisin korostaa. Tämä on erittäin tärkeää niille, jotka uskovat molempiin. Välillä minä olen hyvin tyytyväinen, sillä ne, jotka uskovat markkinoiden sataprosenttiseen itsesäätelyyn, aina juuri muutamaa hetkeä ennen kriisiä alkoivatkin uskoa säätelyyn ja valvontaan. Ja jos he olisivat säätelyä ja valvontaa kannattaneet aikaisemminkin, me olisimme voineet paljon kielteisiä kehityskulkuja estää. Nyt voisin puhua vielä toisesta asiasta, Euroopan pankkiunionista. Minulla on hyvin selvä kanta tähän asiaan, sillä olen eh, seurannut tilannetta aivan alusta lähtien tähän asti. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että me olemme sopineet, että meillä olisi pankkiunioni, joka pohjaa kolmelle pilarille – ja nyt voisin tarkastella sitä, mikä pilari mitäkin jäsenmaata palvelee, mutta me olemme täällä parlamentissa joka tapauksessa sopineet kolmesta pilarista. Ensimmäinen näistä on äh, toimeenpantu, ja kuten tiedätte, kolmas pilari, äh, vakuutussuojajärjestelmä, jotakin mitä ei ole toteutettu. Eräät äh, jäsenmaat mitään olivat sitä mieltä, että tämä on niiden kansallisen agendan vastaista. Haluaisin siis korostaa, että vielä kyseessä eivät ole vain taloudelliset syyt. Kyseessä on myöskin oikeudellinen, mutta oikeudelliset, mutta myöskin moraaliset syyt. Me olemme kolmesta pilarista sopineet ja meillä pitäisi olla nämä kolme pilaria. Ei mitään tekosyytä pitäisi olla sille, että viivyttelemme jokainen päivä, joka kuluu, tuo lisää vaaroja markkinoille meidän kannaltamme. Pankkiunioniin unioniin liittyy toinen hyvin tärkeä kysymys, epäreilut käytänteet ja epäreilut ehdot. Erityisesti kuluttajasopimukset, että pankit liikkeelle laskevat. Voisin antaa monta esimerkkiä vaikka ihan omasta maastani Kyprokselta, meillä oli hyvin vakavia ongelmia näiden epäreilujen käytänteiden ja ehtojen suhteen, joita pankit noudattivat. Euroopan unionin lainsäädännön efektiivinen toimeenpano on aivan välttämätöntä. Tämä luo reilua kilpailua. Euroopan talouden ohjausjaksolla rakenneuudistuksia ei ole kylliksi toteutettu. Ja tässä tarvitsemme teidän apua, ne kansallisten parlamenttien apua. Meidän täytyy ottaa oppia kokemuksistamme ja on todettava, että meillä ei ole kylliksi kansallista panosta maakohtaisten suositusten muotoilussa ja määrittelyssä. Meillä pitäisi olla myöskin sosiaalisia ja ympäristöllisiä kysymyksiä koskeva osuus. Tässä haluaisin muistuttaa teitä siitä, mitä komissio on tehnyt. Se otti kestävän kehityksen agendaan kantaa. Se otti kestävän kehityksen tavoitteet osaksi eurooppalaisen talouden ohjausjaksoa, mutta tämä ei ole jotakin, mitä tehtäisiin äh, maakohtaisten suositusten kautta vuonna 2018. Ja tämän jälkeen meillä on myöskin avoin kysymys perusoikeuksista työmarkkinoilla. Nämä ovat eurooppalaisten sosiaalisten oikeuksien pilarissa mukana. Meidän tarkoituksenamme on saada siis paremmat työ- ja elinolosuhteet kansalaisillemme jos me tähän uskomme, meidän pitäisi ehdottaa ja tukea tämän tyyppistä politiikkaa. Me tarvitsemme enemmän joustoa, mitä tulee vakauspaketin toimeenpanoon. Meidän pitäisi olla todellakin toimeenpanossa joustoa vakaus- ja kasvusopimuksen osalta. Euroopan komissio vuonna 2015 itse ehdotti tätä enemmän joustoa meillä tulisi olla, jotta saisimme enemmän investointeja ja enemmän kasvua. Me kiireesti vetoamisen puolesta, että vakaussopimus uudelleen arvioitaisiin niin, että me saisimme mukaan ottavan talousarviosuunnan EMUlle. Meillä pitäisi olla eurooppalainen valtiovarainministeriö, niin paljon lisätoimia. Meillä pitäisi olla uusi, uusia talousarviovälineitä, uusia taloudellisia välineitä, jotta saisimme enemmän vakautta ja todellista imunsisäisten talouksien lähentymistä. Ja meidän pitäisi myöskin ratkoa taloudellisen ja yhteiskunnallisen syrjäytymisen ongelmia. Meidän ei pitäisi vastustaa vain ääriliikkeitä, meidän pitäisi vastustaa työttömyyttä ja aivovuotoa erityisesti Etelä-Euroopasta ja muilta alueilta. Nuoret ihmiset myöskin muuttavat maiden sisällä. Meillä täytyy olla palkka palkkojen korotuksia. Palkat laahaavat nyt tuottavuuden kehityksen jäljessä. Ja sitten vielä yksi väline, joka mielestäni on nyt erittäin eh, kiireellinen. Meillä pitäisi olla minimipalkkamekanismi, joka ottaa huomioon kaikkien jäsenmaiden erityistilanteet. Sitten vielä yksi minuutti, jos sallitti. Kohesiorahastot ovat hyvin tärkeitä. On tarpeen säilyttää tämä rahoitus. Meillä ei saa olla leikkauksia kohesiorahoitukseen, ei sellaisia leikkauksia, joita komissio on ehdottanut. Ja tämän lisäksi tarvitsemme investointeja. Esimerkiksi Invest EU-ohjelman ja lopultakin PK-yritykset ja koulutus. koulutus ei ole vain jotakin, mikä tuottaa lyhyen aikavälin kuluja. Sillä on valtavia kerrannaisvaikutuksia. Nyt olen varmis kuuntelemaan teidän. Kiitos kärsivällisyydestä. Ei nyt minun kärsivällisyydestäni ole kyse, vaan pikemminkin siitä, että vieraamme ovat innokkaita puhumaan. Nyt puhunkin oma äidinkieltäni kenties hieman muist, muuta järjestelmää Eli vuoron perään parlamentin varjoesittelijät ja, ja sitten aina kaksi kansallista edustajaa. Tässä järjestyksessä mennään. Ensin kansanpuolen edustaja Euroopan parlamentista, eli Tom van den Kindelaara. Ja hänen jälkeensä voivat äh, valmistautua puhumaan italialainen edustaja Alberto Ribola, Lega Nordin edustajana, mutta Tom ensin kolme minuuttia. Kiitoksia Hyvät parlam- kansallisten parlamenttien jäsenet, on mukava olla täällä ja nähdä, että ollaan laajasti kiinnostuneita, talouden ohjausjaksosta. Olen varjoesittelijänä EPPssä, Ekonin mietinnössä koskien euroalueen taloudellista hallinnointia ja vähän vastustan tässä Kostas Mavridisia tavallaan. Kuten te tiedätte, vuosittain annetaan näitä maakohtaisia suosituksia. Ne eivät ole sitovia. Tässä jäsenvaltioiden ei tarvitse niitä noudattaa kirjaimellisesti, mutta olemme kaikki sitä mieltä, että myös täytäntöönpano olisi kyllä toivottavaa. Et näitä esimerkiksi 2011-2017 kaudella 9 prosenttia, 9 prosenttia suosituksista toteutettiin täysin vain. Se on kaksi muutamia vaihtoehtoja myös Euroopan parlamentissa, mutta myös kansallisessa parlamenteissa. Voidaan keskustella näistä kysymyksistä. Jokainen ryhmä voi esittää oman toivellistansa eri aiheista ja josta voidaan sitten keskustella. Tai sitten voidaan mennä ihan asian ytimeen ja yrittää yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa saada aikaan konsensusta siitä tavasta, miten suositukset pitäisi paremmin täytäntöön panna. Jotkut ryhmät todellakin esittävät monenlaisia muita pyrkimyksiä, jotka ovat vielä ekstra tämän päälle, mutta tarvitaan kuitenkin vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa kansallisten parlamentin kanssa kolmesta aiheesta. Ensinnäkin työmarkkinauudistukset, toiseksi väestön vanhentuminen, kolme sijoitukset jäsenvaltiotasolla. Tämä tulee uudistuksiin. Me kaikki tiedämme, näemme tämän jäsenvaltiossa digitalisointi, globalisaatio, teknologiset muutokset hoitavat sen, että, tarvitaan, että työmarkkinat ovat radikaalisti muuttumassa, muuttuneet todella nopeasti uusia työmuotoja ja työasemia tulee. Ja työpaikasta toiseen hyppimistä tulee ihan normaalia ja työmarkkinat vaativat myös joustavia työntekijöitä. Ja tämä on haaste. Tässä on haastetta meille jäsenvaltioina, Euroopan parlamentilla haastetta ja meitä, me, meillä täytyy olla täsmällistä lainsäädäntöä, joka voi tässä auttaa. Täytyy pois yliopistotutkinnoista esimerkiksi enemmän pitää tarkastella taitoja ja kykyjä, miten juuri eh, hoidamme tämän erikäinen koulutus, oh, lisäkoulutus, tätä kaikkea pitää vauhdittaa. Ja sitten tarvitaan myös suojaverkko ihmisille, jotka ovat jäämässä syrjään. Kaikki eivät löydä työpaikkaa toisen työpaikan jälkeen. Tarvitaan vaihtoehtoja, kun joku etsii uutta työpaikkaa, niin miten hän tulee toimeen tämä uudistuksesta. Mitä sitten tulee eh, vastuulliseen valtion talouden hoitoon pitää ajatella väestön ikääntymistä ja terveessä talouspolitiikassa pitää uskaltaa puhua näistä kysymyksistä. Demografiset muutokset, tämä on valtava haaste ja taakka sosiaaliturvalle, kestävyydellä, taloudenpidossa, missä tahansa jäsenvaltiossa. väestön vanhemmin tarkoittaa, että yhä enemmän tulee eläkeläisiä, sitten pieni ryhmä aktiivisesti toimii työmarkkinoilla ja kustantaa kaiken tämä on raskasta pitkällä aikavälillä. Sitten todellinen ykkösprioriteetti jäsenvaltioissa ja meille kaikille on vastaava tähän haasteeseen. Sitten jos on suuri velkataakka, niin kuin meidän omassa maassani Belgiassa, mutta myös jossakin muulla, muualla, meidän pitää todellakin tarkastella tätä ikääntymiskysymystä pitkällä aikavälillä sen vaikutuksen. Jäsenvaltioiden pitää olla vastuullisia asiassa. Ajatellen tulevia sukupolvista. Ja lopuksi puheenjohtaja, miten investoinnista lyhyesti? voimme tehdä enemmän, mitä tulee yksityisiin investointeihin. Uskon, että meillä on pääomamarkkinaunioni todella tarpeen tämän, tämän, takia, tämän takia. Sitten tarvitaan myös julkisia sijoituksia meidän pitää uskaltaa katsoa, mikä on paras tapa tehdä näitä julkisia investointeja eri jäsenvaltioissa. Kiitän teitä huomiostanne ja olen utelias tässä kuulemaan teidän kannanottojanne. Parlamentin jäsenet eivät ole ollenkaan näyttäneet hyvää esimerkkejä kansallisesta parlamentin edustajille. Ensimmäisenä heistä puhuu Alberto Ribola ja hänen jälkeensä Jacek Pochowski voi valmistautua puhumaan. Alberto Ribola, hän edustaa Italiaa ja Lega Nordia. Olkaa hyvä. Ci troviamo oggi qui riuniti per... Me olemme tänne kokoontuneet tänään, jotta voisimme keskustella eurooppalaisesta talouspolitiikasta. Roomassa kuitenkin samaan aikaan käydään keskustelua ähm, DEFistä, talousasiakirjasta, joka tulee olemaan tulevan talousarvion pohjana. Tämä on ensimmäinen tältä hallitukselta. Minä tässä yhteydessä ajattelen reaktioita, joita tietyt Euroopan hallitukset ovat ilmaisseet Italian hallitusta kohtaan. Komissio Valdis Dombrovskisin äänellä ja Pierre Pierre Moskovisin äänellä ovat puuttuneet talousarvio painopisteisiimme DEF-asiakirjassa ja suositelleet Italialle vakautusta tässä yhteydessä. 15. lokakuuta me olemme saamassa talousarvioesityksen. Kuitenkin Italiassa tiedämme erittäin hyvin, minkälainen on ennaltaehkäisevä vaikutus vakaus- ja kasvusopimuksella. Ja nyt tämän hallituksen aikana komissio on... Euh, il faut parler un peu plus longtemps. Mikäli haluatte, että tulkkaus toimii, teidän täytyy puhua hieman hitaammin, että ihmiset ymmärtävät, mitä sanotte. Time. <laughs> Just 30 seconds. Niin, jos saisin vaikka 30 sekuntia lisäaikaa. Innanzitutto voglio qui sottolineare. Ennen kaikkea haluaisin korostaa, että vastuullinen hallitus haluaa kantaa osansa Euroopassa öö, rohkea hallitus haluaa asettaa nyt eurooppalaiset kansat Euroopan unionin politiikan keskiöön, ei vain numeroita ja talouden kun tarkastelemme Montin hallitusta ja menneen kriisin tapahtumia. Köyhyys, työttömyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat kasvaneet ja nyt ne ovat liian suuria tästä huolimatta Olemme nyt tämän 70 <clears throat> prosenttia velkaosuutta ylittäneet suhteessa BKTL. Tässä yhteydessä me vetoamme sen puolesta, että meillä olisi enemmän joustavuutta kasvusopimuksessa, jotta saisimme uudelleen käynnistettyä kilpailukykyä ja luotua kasvua. Tästä syystä me tuemme vakuus- ja kasvusopimusta, emme julkistalouden vakauden siksi, vuoksi, vaan siksi, että on erittäin tärkeää saada kasvua aikaan. Italia on yhä nyt aivan häntä päässä kasvun suhteen Euroopan maista. Ja kun me tarkastelemme nyt tilannetta, <clears throat> me tuemme hallituksen uutta talouspolitiikkaa. Tarkoituksena on luoda sellaista politiikkaa, joka kasvattaisi ennen kaikkea köyhyyden torjumista, sitä, joka on kasvanut kriisin aikana ja tukee erityisesti nuoria. Ja syrjäytyneitä näin voisimme luoda nuorisotyöttömyydelle suuremman painopistealueen ja tukea myöskin tukea tarvitsevia. Tässä hallitus pyrkii antamaan ehdottoman prioriteetin maan elvymiselle, investoinneille, työttömyyden torjunnalle, epätasa-arvoisuuksien torjulle, kuten tässä päätöslausuman luonnoksessa on tuotu esiin. Italia pyrkii stimuloimaan julkista hallintoa ja tässä yhteydessä kaikkein korkein nominaalinen BKT äh, tulee vaikuttamaan laskuun. Jos tarkastelemme kaikkia näitä markkoalueita alueita ja jotta me voisimme tässä yhteydessä äh, ratkoa erilaisia painopistealueita, meidän täytyy myöskin ottaa varjotalous huomioon. Meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan oikeudenmukaisuutta, vastustamaan korruptiota. Voisitteko pikkuhiljaa päättää puheenvuoronne, koska te ylitte jo puheaikanne. Yleensä kaikki saat puhua kolme minuuttia, te olette puhunut jo enemmän kuin neljä minuuttia. Kolgo infine l'occasione. Tapauksessa haluaisin nyt lopuksi tarttua mahdollisuuteen korostaa vielä äh, monivuotoisen rahoituskehyksen tärkeyttä ja sen tärkeyttä, että meillä on äh, eurooppalainen äh, ähm, kriisiratkaisu, joka pystyy tukemaan kasvua myöskin kansallisella tasolla. Tässä yhteydessä me haluaisimme kirjoittaa huomioon siihen, että kohesiopolitiikasta ei saa leikata. Se on hyvin tärkeä investointiväline ja myöskin tärkeää on voida uutta politiikkaa käynnistää niin, että me voisimme taata myöskin perinteiselle politiikalle nykyisen investointien tason. Kiitoksia. Voisinko nyt pyytää, että kollegat eivät lukisi liian nopeasti tekstiään ääneen paperista? Ja voisitteko kuljettaa myöskin puheaikojen, koska nyt tässä on jo jääty jälkijunaan, taikka aikataulusta jälkeen, eikä tämä ole demokratian pelisääntöjen mukaista, joten ei nyt olla tiukkana. Kaikki saavat kolme minuuttia ja sitten nuija kopahtaa pöytään. Nyt Puolan edustajana edustaja Jacek Wojcicki. Hän edustaa oikeus- ja oikeudenmukaisuuspuoletta, oikeus- ja lakipuoletta, ja nekensä parlamentin jäsen, Euroopan parlamentin jäsen niin Miguel Wekas. Edustaja Wojcicki, kansallisesta Puolan parlamentista, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä yritän olla puhumatta suoraan paperista. Puolassa Puoliksi sanotaan, että on parempi puhua ilman paperia ja suoraan omasta päästään. Tämä on puolinen sanalasku. Nyt kun tarkastellaan tulevaa seitsemän vuoden kautta, meidän täytyy varmistaa, että tulevat talousarviamme puolessa vastaa meidän sitoumuksiamme ja lupauksiamme. Lisäksi täytyy varmistaa, että meillä on riittävästi määrärahoja tulevia sitoumuksia varten, tulevia tarpeita varten. Tärkeää meille on yhteinen maatalouspolitiikka. Sieltä ollaan vähentämässä 10 prosenttia määrärahoja. Tämä ei ole paras mahdollinen ratkaisu. Kohesiovaroja aiotaan leikata 46 prosenttia. Tätä me ei kerta kaikkea voi hyväksyä. Meille kohesiopolitiikka omaa yhden ainoan tavoitteen sen, että eriarvoisuus tai eri, epätasapaino eri talouksien välillä vähenee. Meidän täytyy kunnioittaa konvergenssikriteereitä. Mikäli meillä on tällainen lähestymistapa, me onnistumme tässä. Entä sitten uudet haasteet? Valitettavaa kyllä, jotkut uusista haasteista ovat sellaisia, että ne ovat tulosta vähemmän kuin hyvistä ratkaisuista, joita joissakin maissa on tehty. Puhun tässä nyt lähinnä maahanmuutosta ja sisäisestä turvallisuudesta ja ulkoisesta turvallisuudesta. Minun uskoakseni meidän pitäisi löytää riittävät määrärahat, jotta nämä asiat on turvattu. Mitä myönteistä, mitä myönteistä tässä on? Meillä on uusia ohjelmia, mukana on tämä Invest EU-ohjelma, jonka aiempi puhuja mainitsi eri maiden suunnalla Tämä tulee tuomaan uusia mahdollisuuksia. 1,11 prosenttia kasvua. Tulkikorja 1,11 prosentin taso on vain vähemmän, hieman, vähemmän, hieman enemmän kuin aiemmin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. BKTstä. Tämä on liian passiivinen lähestymistapa eikä riittävän kunnianhimoinen. Puola olisi valmis muuttamaan tämän asian tilan olemme valmiita menemään yli 1,11 prosentin tasolle sta. Meistä olisi parempi, että mentäisiin lähemmäksi 1,2 prosenttia unionin bkt kun on kyse talousarviosta. Tällä tavalla me pystyisimme rahoittamaan myöskin tulevat haasteet, ei pelkästään nykyisiä haasteita. Joten uskon, että on täysin selvää, että Puolan lähestymistapa on kenties hieman eri tavoin, erilainen kuin joidenkin muiden maiden. Olemme pikemminkin lisätä budjettia kuin leikata sitä. Olemme valmiita lisäämään kansallisia maksuosuuksia. Meidän käy, täytyy käyttää hyväksemme nyt ole, olemassa olevia mahdollisuuksia, mutta hieman lisätä talousarviota ja käyttää varat järkevällä tavalla. Kiitoksia. Mikäli kunnioitatte puheaikaa, aikojanne, niin sitten puheenjohtajan tehtävä on paljon helpompi. Seuraavaksi puhuu Kuen edustaja Euroopan parlamentista Miguel Weigas, Olkaa hyvä. Kiitoksia. Portugaliksi yritän käydä tämän kaiken läpi kolmessa minuutissa. Haluaisin vain ilmaista meidän huolemme eurosta ja euroalueella harjoitettavasta politiikasta. Me olemme kaikki tunnistaneet ongelmia, joita euroalueella on, ja näitä on kaksi merkittävämpää. Ensinnäkin euro tuntuu luonnollisesti jotenkin synnyttävän säästöpolitiikkaa. Se ei salli luonnollisten vakauttajien toimia ja maat joutuvat pakottamaan myötäsyklisiä politiikkaa, vaikka niiden pitäisi käyttää kaikkia välintä hyväksi, jotta voisivat reagoida kriisi, kriiseihin ja taloussyklin nousuun ja laskuun. Vahva euro ei tietenkään ole hyväksi periferia-alueelle euroalueella. Aivan erityisesti kun ajatellaan tuotteita, joista ei käydä kauppaa, kiinteistö, matkailu tuntuvat ainoilta sektoreilta, jotka laajenevat. Ja tämä on johtanut sitten epätasapainoihin, niin- ja tätä ei ole pystytty ratkaisemaan euroalueen kautta. Tässä ratkaisuna sitten esitetään tällaista veren vuodattamista työntekijöiden kohdalla syrjäisissä jäsenvaltioissa, mutta tuntuu, että mikään ei ole muuttunut. Ainoa asia, mikä on kriisin jälkeen muuttunut, tuntuu, että nyt talouden suhdanteet ovat nousussa ja nyt korot ovat nousemassa, öljyn hinta on nousussa, joten tuntuu selvältä, että nyt edessä on kyllä kohta tulossa uusi kriisi. Periferian talouksien täytyy välttää, jout, välttää joutumasta tällaiseen niin kutsuttuun euroansaan. Ongelmana on se, että talous tuntuu palvelevan euroa eikä euro reaalitaloutta palvelemassa. Portugalissa avainkysymyksenä on rahapoliittisen suverenisuuden palauttaminen. Tämä on avainkysymys, jos todellakin haluamme lähteä uudelleen liikkeelle taloudenpidossa Portugalissa ja muissa maissa, jotka ovat kärsineet euroalueella olosta. Kiitoksia paljon seuraava puhuja Margarita Marques Portugalista. Tervetuloa. Olkaa hyvä. Portugal a seguir a Portugal, Europeu, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Toinen portugalilainen puhuja, mutta tällä kertaa kansallisesta parlamentista. Minä halusin tuoda muutaman asian esiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Esittelijä on tehnyt erittäin hyvän yhteyden yhteenvedon tästä mietinnöstä, jonka juuri saamme lukea. Euroopan talouden ohjausjakso on tärkeä väline unionin taloudelle. Me olemme seuranneet sen kehitystä hyvin läheisesti ja uskoakseni meillä on nyt tiettyjä haasteita. Yksi näistä on löytää ähm, veropolitiikan ja terveiden investointien ja toisaalta tasapuolisuuden välinen tasapaino ja avainasemassa tässä on jousto. Joustavuuden me näemme sallivuuden äh, vastakohtana. Joustavuus on jotakin, mikä pitäisi tarkasti määritellä eurooppalaisissa säännöissä. Se ei ole jotakin, mitä me voisimme vain tulkita sen valossa, mitä eri tulkitsijat toivovat. Voisin aloittaa Portugalista. Portugal on tässä uskoakseni esimerkillinen tilanne. Kasvava talous on antanut tehnyt mahdolliseksi euroalueen talousarviosääntöjä toteuttaa. Olemme nähneet epätasa-arvoisuuden vähentymistä ja investointien kasvua, vaikka tämä on nyt hyvin haurasta elpymystä. Jos tarkastelette eurooppalaista puitteistoa, Euroopan talouden ohjausjaksoa, kysymys on siitä, kuinka sosiaalisten oikeuksien pilari voitaisiin ottaa Euroopan talouden ohjausjaksoon mukaan. Sosiaalisten oikeuksien pilari vaikuttaa vain, jos se on oikealla tavalla integroitu Euroopan talouden ohjausjaksoon mukaan. Kolmannekseen meillä täytyy olla jäsenmaiden omistajuutta maakohtaisissa suosituksissa – Tässä puhutaan suosituksista, mutta äm, maakohtaiset suositukset ovat aivan ovain roolissa ja tämä liittyy kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Jos tarkastelette tilannetta, näitä päätöksiä tehdään kansallisella tasolla ja se tarkoittaa sitä, että kansallisten parlamentin täytyy tehdä ponnistuksia, jotta tekisivät yhteistyötä poliittisten voimien kanssa eri poliittisten puolueiden välillä, hallitusten sellaisten, joilla on erilainen poliittinen tuki. Meidän täytyy täysin tukea parlamentaarista kansallista demokratiaa. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puheenvuoron saa Udeka Lune, joka tulee Viron parlamentista. Hän edustaa siellä liberaaliryhmää. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä puhun italiaksi. Aivan aluksi haluaisin eh, ilmaista eh, pettymyksen siihen, että meillä on täällä eh, neljä maata, joilla ei ole tasapuolista mahdollisuutta käyttää omaa kieltään. Toivottavasti tämä on viimeinen kerta, kun näin tapahtuu. Jos menemme tarkastelemaan taloutta, minua huolestuttaa se, että me emme tässä puhu kaikkein tärkeimmästä uudistuksesta, siitä tosiasiasta, että Maastrichtin sopimus perustuu tietyille ehdoille, joita pitää ennen kaikkea kunnioittaa tässä yhteydessä, jos me katsomme neuvoston tilannetta ja keskusteluja ja epätasa-arvoisuuden vastustamista. Ne liittyvät tilanteeseen. Meidän täytyy katsoa sekä niitä, jotka ovat lainanantajien ystäviä, että niiden ottajien ystäviä, viejien, tuojien ystäviä. Tässä työssä itse asiassa tilanne ei ole sama kaikille, ähm, jos tarkastelemme työllisyyttä. Ja äh, unionin mekanismi on nimenomaan tällainen. Me olemme korvanneet työtä tekevän äh, työttömällä ja palkat ovat laskeneet. Eli tässä Euroopan unioni on ollut äh, palkkojen vähenemisen ystävä. Tämän täytyy muuttua. Meidän täytyy jäsenmaissa pyrkiä tukemaan investointeja sellaisilla tavoilla, että ne kohdennetaan ensin näihin pieniin toimijoihin. Meidän täytyy keskittää investoinnit myöskin taloudellisen ähm, huippulaadun mukaisesti, jotta saisimme kaikille työtä. Näin me pääsisimme työllisyyteen, saamme kasvatettua hyvinvoittoa, hyvinvointia ja myöskin äh, tasa-arvoisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia paljon ja onnittelut erinomaisesta Italian taidostanne. Ei ole meidän syymme, että kaikki kielet eivät ole tänään käytettävissä, kaikki tulkkaat kielet, mutta kuitenkin vahvasti tuemme aina monikielisyyttä. Ja olemme erittäin närkästyneitä, mikäli emme voi toimittaa tai tarjota tulkasta kaikilla kielillä. liberaalikollegoiden suulta ei aina kuule sellaista lausumaa, että on enemmänkin sosialistien kannalla kuin liberaalien. Hinta vakautta pidetään tärkeämpänä kuin talouskasvua. Tämä on rahapolitiikan ensimmäinen tavoite, mutta ei kuitenkaan talouspolitiikan tärkein tavoite EU:ssa. On aivan totta se, minkä te sanoitte. EKP: tä koskeva artikla perussopimus toteaa, että hintavakaus on EKPn tärkein tehtävä. EKP voi tietenkin pyrkiä muihinkin tuotteisiin, mutta suora, tarkalleen otettuna sopimuksessa ei koskaan ole sanottu, että hintavakauden pitäisi olla tärkeämpi asia kuin talouskasvun. Meidän poliitikkojen tehtävä on saada nämä kaksi tavoitetta kulkemaan käsi kädessä ja nivoutumaan toisiinsa. Nämä, tämä on juuri aihe, josta keskustelemme. Seuraavaksi puhuu Dimitrios Papadimoulos Euroopan parlamentin nimessä, Olkaa hyvä. Is absent. Okay. Hän taitaa olla poissa, hän ei ole paikalla, joten hän saa puheenvuoron myöhemmin. Joten menemme sitten edustaja Paluurasiin. Hän tulee Kreikasta edustaa GUE-ryhmää. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Mukavaa, että olette tullut paikalle puheenjohtaja. Te olette kamppailut oman maani puolesta ensimmäistä kertaa osallistunut yhtenäisenä tasa-arvoisena kumppanina tähän menettelyyn, kun käsitellään Euroopan talouspolitiikan ohjausta. Aikaisemmin olimme vain tarkkailijoita kahdeksan vuotta on kärsitty kova työttömyyttä ja muuta ja 25 prosentilla BKT on pienentynyt johtuen tästä muistiosta ja ollaan nyt otettavan pitkä, pitkäaikaisia poliitikkoja. Nyt menee paremmin, mutta vielä on näitä arpia. Talouspolitiikan ohjausraamit ja EMUa käytettiin välineenä neoliberaalin to, politiikkaan, yksityistämiseen tuhottiin hyvinvointivaltio ja työntekijän oikeudet, sosiaaliset oikeudet purettiin ja yhä suurempi ero syntyi alueiden ja jäsenvaltioiden välillä, suurempaa epätasa-arvoa, myös tulojen suhteen. Mielestäni puheenjohtaja, tämä on vähän sama asia kuin jos EU olisi Titanic-laivalla. Jotkut uppoavat, jotkut tanssivat, toiset taas yhdessä hukkuvat. Jos emme ole varovaisia, niin mitä kursseja me tulemme seuraamaan? Me haluamme sopimuksen, joka takaa työpaikat, niin kuin oikein sanoitte viittaan siihen, mitä virolainen kollega sanoi. Me haluamme toimia työllisyyden ja kasvun puolesta, jos EKP on muitakin tavoitteita kuin se, että, että suojellaan hintaa. Meillä olisi työehtosop, työehtosopimuksia, voitaisiin neuvotella työehtosopimuksista, meillä pitäisi olla oikeus lakkoiluun, meidän pitää tarkastella uudestaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirjaa, Pitää varmistaa sosiaalinen talouden lähentyminen eri kansojen välillä ja toimia tätä kautta sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Pitäisi olla suunnitelma sosiaalisia investointeja varten ja kokonaisvaltainen lähestymätapa toimia köyhyyttä vastaan. Tarvittaisiin myös ohjelma sosiaalisen hyvinvoinnin puolesta. Me vastustamme säästöpolitiikkaa, se on Euroopan kansalaisten vastaista politiikkaa, lisää xenofobiaa ja lisää oikeistopuolueiden valtaa. Ja lopuksi jäsenvaltiot, jotka joutuivat näihin hätäjärjestelyihin, niitä pitäisi pitää mm, pitäisi luoda puitteet, joilla voidaan tukea kyseisten maiden taloutta, jotka joutuivat tähän säästökurimukseen. YK puitteissa voitaisiin määritellä, tai kansainvälisyydessä voitaisiin määritellä tällainen etenemissuunnitelma, yhteinen toimintasuunnitelma, jotta voitaisiin lopettaa se, että on olemassa on kiertoa ja tarvitaan myös talletustakeet. Herra Mavridis mainitsi tämän asian, nimittäin talletussuojajärjestelmä pitää lisätä EUn budjetti ja siinä pitäisi keskittyä erityisesti sosiaaliseen kasvuun ja sosiaalis- sosiaaliseen lähentymiseen ottaen huomioon kohesiokäsitte, kohesiopolitiikka koskien kaikkien maiden tarpeita. Puheenjohtaja tarvitaan enemmän demokraattista vastuuvelvollisuutta, avoimuutta, pitää myös valvoa ja seurata eri EU-sääntöjen noudattamista lisätä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolia ja kansalaisten pitäisi voida myös myötä vaikuttaa enemmän näihin kaikkiin toimiin. Um, I think would have been interesting, but... Kenties Papadimulista joku muu voi myöhemmin puhua enemmän. Minun se kyllä sopii, mutta Yleensä yleisesti ottaen IMFn kanssa kannattaisi tästä keskustella, mutta mikä on aikaan, niin voimme puhua tästä myöhemmin lisää. Edustaja Neofitu seuraavaksi Kyproksen parlamentista. Hän edustaa kansanpuoluetta. Kiitos puheenjohtaja. Meidänkin maamme on ollut mukana mukautusohjelmassa sopimusohjelma ja muistio eivät meidän mielestämme ole mikään rangaistus, vaan pikemminkin tarjoaminen tilaisuuden päästä yli kriisitilanteesta, joka maassa on vallinnut. Nyt maamme on päässyt pois tuosta mukautusohjelmasta tai sopeutusohjelmasta. Suuri vaje on nyt pikkuhiljaa katomassa. Meillä on yksi korkeimpia kasvuasteita kasvuprosentti Euroopassa. Meillä on yli kolmen prosentin ylijäämä. Työttömyys oli vuonna 2013 13 prosentin luokkaa. Nyt se on alle 7 prosenttia. Me toivomme, että kahden vuoden kuluttua meidän taloutemme tulee pääsemään täystyöllisyystilanteeseen. Samanaikaisesti kuitenkin otamme huomioon komission suositukset vuodelle 2018. Me emme pidä näitä toimia tai suosituksia minkäänlaisena rangaistuksena. Päinvastoin me uskomme, että meidän pitäisi pistää nämä suositukset täytäntöön kaikkein parhaalla ja nopeimmalla tavalla kuin vain mahdollista. Suositus, että päästäisiin eroon järjestämättömistä lainoista esimerkiksi maamme pankkisektorilla on suositus, joka on jo pistetty täytäntöön. Järjestämättömien lainojen määrä on merkittävästi vähentynyt viime aikoina. Toisaalta maksukyvyttömyys, maksukyvyttömyyttä koskevat säännöt on pistetty täytäntöön minun maassani. Me olemme myöskin saaneet suosituksen, että pitäisi helpottaa pk-yritysten luotonsaantia. Samoin peräänkuulutettiin sitä, että valtion yritykset toimisivat tehokkaammin toimivammalla tavalla. Olen suhteellisen luottavainen, että yksityistäminen jatkuu maassani. Hyväksymme myöskin suosituksen, että meidän pitäisi paremmin, parempaa koulutusta tarjota nuorille maassani ja myöskin kansanterveysjärjestelmää pitäisi parantaa vuoteen 2020 mennessä. Olemme luottavaisia sen osalta, että me kyllä pääsemme näihin tavoitteisiin. Vuonna 2018 ensi vuoden toukokuuhun mennessä Kypros on päässyt kriisistä yli. Me pidämme tätä tilaisuutena parantaa toimintatapoja, me emme minkäänlaisena rangaistuksena. Thank you very much. Next speaker now. Paljon kiitoksia. Beres, S&D Group. Kiitoksia seuraavaksi Bermas Behrens, Euroopan parlamentin SND-ryhmä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tällainen keskustelu Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajien välillä talouden ohjausjaksoon liittyen on aina tärkeää, sillä kuten totesin, kun olin tuolla toisella puolella puhujan pönttöä, tämä on se hetki, jona kansalliset parlamentit huomaavat, että kaikki enää täytyy ryhtyä töihin kansallisen talousarvion osalta ja me Äh, saamme komissiolta viestin koskien äh, sitä, äh, mitä tulevalla talouden kaudella on odotettavissa. Tässä on kaksi läpileikkaavaa teemaa, joiden yhteydessä pohdin, voisiko meillä olla parlamenttien, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välistä yhteistyötä. Ensinnäkin tässä yhteydessä pohdin sitä, kuinka komissio käyttää tai ei käytä hyvin arvokasta välinettä, jota me olemme olleet mukana luomassa, nimittäin makrotalouden epätasapainomenettelyä. Tämä on nimittäin sellainen väline, jota komissio ei nähtävästi täysin uskalla käyttää, ja se ei täysin tuota näin tulostaan. Ja Euroopan unionin tasolla meillä on yhä yli- ja alijäämän suhteen jäsenvaiden välillä epätasapainoa, jota ei korjata. Ja kuitenkin me huomaamme, että euroalueen jäsenmaiden välillä on jännitteitä ja tämä saattaa loputtoman jännitteen luoda euroalueen sisälle ja sen ja muun maailman välille. Minä nyt en ole mikään Donald Trumpin kannattaja, mutta kun hän eh, tietylle Euroopan talouden osalle luo vahvoja tuontitulleja, koska eh, meillä on sellainen ylijäämä, jota ei Euroopan unionin sisällä korjata. Uskon, että tässä todellakin on kysymyksessä talouspolitiikan ohjaus. Minä en nyt näe omaa aikaani, en näe kelloa, joten tiedä ehdinkö minä tätä toista asiaa enää käsitellä. Haluaisin nimittäin puuttua toisenkin asiaan, joka mielestäni on hyvin tärkeä, nimittäin siihen hankkeeseen, jota Euroopan komissio on valmistelemassa ja jonka osalta me näemme nyt usein toistuvaa keskustelua, joka saattaa palata, nimittäin makrotaloudellinen ehdollisuus. Tässä kyseessä on mielestäni ansa, johon ei saa langeta. Tässä ei riitä se, että me vain leimaamme jäsenvaita hyvin käyttäytyviksi tai ongelmissa oleviksi. Tässä meidän täytyy koko euroaluetta käsitellä ja minä haluaisin tähän liittyen vielä sanoa toisenkin asian. Huomaamme, että tietyt jäsenmaat ja täällä Euroopan parlamentissakin välillä on tällaista ajattelua. Halutaan tietyllä tavalla euroa syyttää kaikesta, kaikista niistä ongelmista, joita meidän taloutemme kohtaa. Kuitenkin eh, meillä on tiettyjä hallituksia, jotka eurosta haluaisivat eroon ja huomaamme, että todellisuudessa meillä on valtavaa vastustusta, sillä tämän hinta oli se valtava, eikä ole mitään poliittista ohjelmaa, jotta voitaisiin esittää ja luvata loistavaa tulevaisuutta kansalle eurosta erotessa. Mutta minä olen nyt sitä mieltä, että meidän pitäisi aivan tosissamme määritellä tämän pelin säännöt ja ne käytännön säännöstöt, joita kaikkien pitäisi noudattaa, kun meillä yhteinen valuutta on. tämä on jotenkin sellaista keskustelua, jota voisimme käydä Euroopan parlamentissa myöskin kansallisten parlamenttien kanssa. Kiitoksia. Speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Skopacek Tsekin tasavallasta. Hän edustaa ECR-ryhmää. Olkaa hyvä. Za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Hyvät naiset ja herrat, kollegat. Alkuun haluan sanoa, että mitä muut tässä ovat sanoneet, niin minusta tuntuu sitä, että tuskin kukaan ymmärtää, että olemme eläneet Euroopassa ylivarojemme. Kun katsotaan pitkäaikaisia budjettivaita monissa maissa, en kyllä voi uskoa, että täällä nyt niin paljon painostusta kohdistuu siihen, että päästäisiin eroon säästöistä. Täällä puhutaan fokusoidusta finanssipolitiikasta, mistä on kyse, budjetit, jotka synnyttävät lisää vajetta, koska tämä on ongelma, joka syvensi rahoituskriisiä alku, alun perinkin 2008, kun se alkoi. Titanic, joka Eurooppa on, aikaisin puhujan puhui Titanicista, ei se syntynyt sillä, koska oli suunniteltu talousarvioita, vaan tämä johtui hyvinvointivaltiosta, joka onkin osoittautunut mahdottomaksi rahoittaa. Huomaan, että jonkun verran painetta on löys, löyhentää kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä jopa EUn perusjäsenet ja e, eivät noudata omia sääntöjään. No, e, eivät ainakaan noudata niitä sääntöjä, joita huomiota vaativat niiltä mailta, jotka haluavat liittyä euroalueeseen. Pitää nyt ymmärtää se, että hyvinvointimme hyvinvointimme syntyy erityisesti yksityisen sektorin toiminnasta. Jos luodaan yhä enemmän sääntelyä, yksityisen sektorille ei koskaan synny uusia työpaikkoja Espanjaan, Italiaan eikä mihinkään muuhunkaan maahan, missä on valtavasti työttömyyttä erityisesti nuorison parissa. Uskon, että EU voisi olla esimerkkinä maailmalla. Nyt me keskustelemme seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Myös Tsekin tasavallassa olemme puhuneet tästä asiasta parlamentissa. Pyydämme, että EU säästäisi, koska sen jälkeen kun Iso-Britannia poistuu, budjetin pitäisi pienentyä eikä kasvaa. EU ei pitäisi etsiä uusia omia varoja, vaan se pitäisi keskittyä säästöihin. Yleisesti ottaen olen hyvin kriittinen sellaisia yrityksiä kohtaan, joilla pyritään harmonisoimaan verotusta EU-ssa, koska Keski- ja Itä-Euroopan maissa tämä tarkoittaisi loppua niiden kilpailukyvyllä. Meillä yksinkertaisesti ei ole niin laajoja markkinoita kuin vanhoilla jäsenvaltioilla pysty kohtaamaan tällaista. Me emme pysty kilpailemaan vaikka Ranskan kanssa. Tästä tulisi valtava isku meidän talouksillemme ja kaikille kiemaiden talouksille sitten Seuraava asia, jota pitää alkaa pohtia, on seuraava. Me olemme kuulleet kautta poliittisen linjan liberaalista kommunisteihin, oikeastaan äh, sellaista, että ainoa tapa, minkä voimme tehdä, niin euroalueella pitäisi kaikkien antaa valita oma integraatiotasonsa. Kun on näin laaja spektri, niin en usko, että päädymme minkäänlaiseen kompromissiin jäsenvaltioilla. Pitäisi olla siis vapaus valita itse oma tiensä. Jos kommunistit kollegamme haluavat hyvin vasemmistolla tavalla toimia, antaa mennä sitten vaan. Minä tulen maasta, missä meillä kyllä on kokemuksia kommunismista, enkä haluaisi niitä kokemuksia toistaa. Kiitos. Kiitoksia paljon. Te varmaan tiedätte, että kuulemme, mitä te sanotte. Toisaalta kuulemme niitä, jotka haluavat pienemmän budjetin, jotkut eivät halua leikata kohesiopolitiikkaan. Ja, ja näitä kahta kantaa on hyvin vaikea sovittaa keskenään. Mikäli toinen haluaa lisää talousarviota ja sitten toinen haluaa pienemmän budjetin ja vähemmän rahaa kohdistopolitiikan, niin näitä kahta on vaikea saada yhtä aikaa. Ehkä, ehkä te haluatte sitten vähemmän rahaa kohdistopolitiikkaan. No, siinä tapauksessa teidän järkeilynne oli ihan johdonmukaista. No, joka tapauksessa seuraavaksi puhuu Rova Situ joka tulee Romanian senaatista. Hän edustaa kansanpuolen ryhmää. Herra Situ ilmeisestikin. Kiitoksia. Haluaisin puhua maakohtaisista suosituksista, jotka on annettu Romanialle. Olen huolissani siitä, että Romanian hallitus ei niitä kunnioita, tai ainakaan ole toistaiseksi kunnioittanut. Romaniassa vajeet tulee vain suurenemaan ja suositukset tulevat tiukentumaan. Minä olen tässä hieman hämmentynyt. Mietin, miksi komissio tai Euroopan parlamentti pyrkii löytämään tapaa tai miksi ei parlamentti tai komissio pyri löytämään tapaa, jolla pakotettaisiin Romania kunnioittamaan suosituksia. Tärkein seikka, johon haluaisin teidän kiinnittävän huomiota, on kuitenkin työmarkkinoihin liittyvät ongelmat Romaniassa ja Itä-Euroopassa muutenkin. Vapaan työvoiman liikkuvuuden myötä, joka on tietysti hyvä asia Euroopalle ja myöskin Romanialle, meillä on nyt edessämme uusi ongelma Romaniassa. Olemme pyrkineet saamaan talouden kasvamaan, tai mikäli pyrimme saada, saamaan talouden kasvamaan tulevalla kaudella, se on tulemaan vaikeaa, koska työvoima vähenee, eikä Romania pysty maksamaan työläisille työntekijöille riittävästi, jotta he palaisivat kotimaahansa, joten ainoa ratkaisu, joka meillä on jäljellä, on tuoda työvoimaa EUn ulkopuolelta. Ja kun näin teemme, meillä on tässä melkoinen ongelma. Mikäli haluamme tuoda työvoimaa EUn ulkopuolelta Romaniaan, ja mikäli heillä on erilaiset työolosuhteet kuin romanialaisia tai erilaiset ehdot, niin usein joudumme maksamaan heille enemmän kuin paikallisille työntekijöille. Ja tämä on suuri huoli romanialaisille yrityksille, jotka pyrkivät ratkaisemaan tämän pulman. Me katsomme, että meidän pitäisi tätä sääntöä nyt uuden tarkastella. Ehdot, jotka asetetaan EUn ulkopuolisille työläisille, ovat sellaiset, että täytyy maksaa enemmän ja kaikille muille voidaan maksaa minimipalkkaa. Tätä täytyisi pohtia uudelleen. Kysytäänkö sitä Romaniasta vai muissakin Itä-Euroopan maissa tulee olemaan samantyyppisiä työvoimaan liittyviä ongelmia? Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten herra De Bona, joka tulee Maltalta. Hän edustaa kansanpuoluetta. Olkaa hyvä. Sorry, my mistake. Pyydän anteeksi, rouva. Kiitoksia. Haluan kiittää, että saimme tilaisuuden keskustella maakohtaisesta suosituksesta. Ja hyvä, että parlamentaarista kuullaan suurempaan ennen kuin hyväksytään tällaiset and the, Koskee maailman kasvusta ja muuta. Ja Tätä kautta aloitetaan budjettisuunta eri maissa. Olen myös tietoinen siitä, että komissio on järjestelmässä uudelleen kohesiorahasto rahasta ja toinen, että hyödymme vielä näistä neuvotteluista. nämä varat ovat välttämättömiä, että voidaan vahvistaa Maltan sosiaalisia taloudellisia investointeja. Terveysjärjestelmä on iso haaste maassamme huolimatta taloudesta kasvusta, joka on huomattava. Olemme sitoutuneet vakaus- ja kasvusopimukseen kuitenkin. Meillä on yhä ikääntyvämpi väestö ja on yhä korkeampi inflaatio ja e- meillä on myös varsin vähän naisia työmarkkinoilla. Kuitenkin meillä on eniten koulun keskeyttäjiä ja tämä vaikuttaa sitten työvoimaan ja nämä kaikki aiheuttavat vakavia ongelmia kestävyydelle. Meidän pitää varmistaa, että elintasosta kaikki voivat nauttia yhtä lailla. Meidän pitää investoida ja saada kattava strategia, että voidaan varmistaa, että EU-maat, kuten Malta, eivät joudu kriisitilanteeseen eläkejärjestelmissä. Tämä on asia, joka toteutuu aika suurella varmuudella. Kiitos. Now have... pysymme Maltalla. Seuraavaksi herra Peddingfield. SND-ryhmästä. Mikrofoni. Degree of coordination of fiscal... Paljon kiitoksia. Ähm, talouspolitiikan koordinointi on aivan ensiarvoisen tärkeää, ellei tätä tapahdu. Yksi jäsenmaa saattaa uhata kaikkien vakautta. Uudistukset saattavat johtaa kasvuun ja uusiin parempiin työpaikkoihin ja sosiaalisen oikeuden toteutumiseen kansalaisille. Tällaisten uudistusten hyötyjen pitäisi olla paras kimmoke itsessään toteuttaa ainakin ähm, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä näitä uudistuksia. On myöskin tärkeää, että kaikki äh, toimijat äh, omistavat nämä toimet äh, erityisesti sillä tasolla, jolla niitä toteutetaan. Kansallisilla parlamenteilla on aivan avainrooli näiden uudistusten muuttamisessa lainsäädännöksi, mainitsematta edes sitä tosiasiaa, että me olemme kaikkein lähimpänä sitä tasoa, jolla päätöksiä tehdään Maltalla sekä kansalliset että Euroopan parlamentti ovat läheisesti halunneet seurata ja kuunnella äänestäjiä. Kaikesta huolimatta meidän täytyy löytää tasapaino haasteiden tunnistamisen ja suositusten antamisen välillä niin, että samalla annamme äm, kansallisille parlamenteille ja työmarkkinaosapuolelle mahdollisuuden joustoon niin, että parhaalla tavalla ottaisimme jokaisen maan erityispiirteet huomioon. Tällainen jousto fiskaalisten välineiden käytössä on avainroolissa. Se on erittäin tärkeää meidän maallemme ja mahdollistanut sen, että olemme siinä tilassa, kun nyt olemme. Me olemme maailman on vahva, vakaa talous, korkea kasvutaso ja matala työttömyys. Kiitoksia. Thank you. Now... Kiitoksia. Seuraavaksi herra Fenivesi Unkarista kansanpuolueesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Arvon kollegat, Unkari pitää erittäin hyvänä sitä tosiasiaa, että tilastojen mukaan Euroopan unioni pikkuhiljaa hitaasti, mutta varmasti on kiipeämässä ylös laman alhosta. Kasvu on näkyvää ja työttömyys on laskussa. Tämä on hieno uutinen. Neuvoston puheenjohtajamaa on tehnyt erittäin hyvää työtä paratakseen tilannetta. Italian puheenjohtajakaudella on vielä muutama kuukausi aikaa jäljellä tätä erittäin strategista työtä varten. Euroopan talouden ohjausjakso on huomattavasti parantunut viime vuosien aikana. Tästä puhuttiin muun muassa Unkarin parlamentissa, tai siitä on puhuttu usein Unkarin parlamentissa. Komission virkamiehiä esimerkiksi on ollut siellä kuultavana. Nyt paremmin yhdessä on onnistuttu vähkelemään, kuinka taloudenohjausjakso voi toimia paremmin ja kuinka sitä voitu muuttaa. Tämä on ainoa tapa, jolla voidaan varmistaa se, että jäsenvaltiot toden teolla kunnolla ottavat huomioon nämä maakohtaiset suositukset Maakohtaisten suositusten tehtävä on auttaa jäsenvaltiota. Jäsenvaltioiden tehtävä on pistää ne täytäntöön. Nykyistä prosessia voitaisiin vahvistaa. Maankohtaiset suositukset eivät voi korvata pidemmän aikavälin kaiken kattavaa strategiaa, kokonaisvaltaista strategiaa, eivätkä ne voi olla ainoa pohja monivuotiselle suunnittelulle. Talouskasvu Keski- ja Itä-Euroopan maissa on lähinnä talouden va- vakaantumisen ansiota. Emme usko, että läheisempi yhteys pitäisi luoda kohesiorahoituksen ja makrotalouspolitiikan välille. Euroopan talouden ohjausjaksoprosessi kohtaa monia haasteita parlamentin vaalien jälkeen ja myöskin silloin kun seuraavan kerran keskustellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, tutkimus, innovointi, in, digitalisointi ja tämän tyyppiset toimialat tulevat saman paljon suuremman talousarvioosuuden kuin aiemmin. Tämä on sinänsä hyvä, mutta tämä ei saa koitua perinteisten alue, alojen, kuten kohesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan tai siis kohesiopolitiikan maatalouspolitiikan puolelta ei pidä leikata tätä varten, niin ne ei saa joutua tässä kärsimään. Meidän pitäisi varmistaa elintarvikkeiden saanti jatkossakin ja myöskin työllisyys maaseudulla ja muutenkin maaseudun tuoma lisäarvo. Um. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ollutkaan. Kaikki mukana olevat maat eivät ole vielä kuitenkaan käyttäneet puheenvuoroa. Ennen kuin itse sanon jotakin ja herra Mavrides sanoi jotain, niin toteaisin, että meillä on vielä aikaa käytettävissä. Ei kenenkään ole tietenkään pakko puhua, mutta mikäli joku teistä haluaisi, niin voi kyllä esittää vielä puheenvuoron. Nyt olisi oikea hetki pyytää puheenvuoroa. Yes, but he's not here, I guess. So, well, if he comes... Mikäli herra Mavrides tulee paikalle, hän saa kyllä puheenvuoron. Hän on kyllä luettelossa, mutta ei ole fyysisesti läsnä. Minä olin nyt sanomassa ihan jotakin muuta. Vetosin nyt kansallisten parlamenttien kollegoihin. Mikäli he eivät ole vielä puhuneet, niin nyt olisi vielä tilaisuus. Oli hieman pessimistisen, pessimistinen puheaikojen suhteen pelkäsin, että kaikki eivät ennätä puhua, siksi oli niin tiukkana poikain suhteen. Sanoin, että yksi per maa saa puhua, mutta nyt onkin hietasi hieman vielä luppuaikaa, joten muutkin saavat puhua, mikäli vain pyydätte puheenvuoroanne. Samalla kun minä tässä puhun, niin kenties voitte pohtia mielessäni, haluatteko puhua vielä. Ilmoittautukoon sitten sihteeristä, mikä lähtee puheenvuoron. Minä tiedän, että että esiin tuli lukuisia seikkoja tässä keskustelussa. From a quite different. Täällä esiintyi eriäviä näkemyksiä joistakin seikoista. Tämä osoittaa, kuinka vaikea tehtävä tämä on, mikä halutaan yhteistä talouspolitiikan hallintoa Euroopan. Meillähän on rahaliitto, joka ei ole kovinkaan integroitunut vielä. Sitten lisäksi meillä on laajempi Euroopan unioni siinä ympärillä. Jotkut kommentit pisti merkille. Täällä puhuttiin finanssipoliittisista säännöksistä. Tietystikin olemassa tässä kahden tyyppisiä ongelmia. Yhtäältä se, minkä tyyppistä talouspoliittista mallia me suosimme, ja toinen ongelma tai kysymys on se, Tarvitsemmeko me sääntöjä vai emmekö tarvitse sääntöjä? Henkilökohtaisesti, kuten jotkut teistä tietävätkin, tuen voimakkaasti ajatusta, että tarvittaisiin enemmän joustavuutta kasvu- ja vakaussopimukseen. Nämä säännöt ovat kaikkea muuta kuin täydelliset tällä hetkellä. Siksi monestakin syystä kannata joustavuutta. Tästä syystä minä pidin erittäin paljon edustaja Ribolan, Italian parlamentin edustajan puheenvuorosta. Hän ei ole minun puolueestani, vaan oppositiopuolesta. Hän puhui hieman erilaiseen sävyyn kuin monet muut täällä. Nähdäkseni kaikki ovat varmaan samaa mieltä, että joidenkin sääntöjen olemassa oloa ei voi asettaa kyseenalaiseksi. Välttämättä ei pidä säännöstä eikä pidä siitä, miten sääntöjä pistetään täytäntöön, mutta on mahdotonta kyseenalaistaa se tosiasia, että jotakin sääntöjä kyllä tarvitaan. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Sitten voidaan ruveta keskustelemaan siitä, ovatko ne säännöt kunnolla täytäntöönpantoja ja toisaalta, ovatko ne säännöt itse asianmukaisia. Joten ensimmäinen huomioni, enkä nyt voi välttyä kiusaukselta, en voi olla kommentoimatta Italian budjettikeskustelua. On vaikea asettaa kyseenalaiseksi se, että Italian budjettiesitys ei vastaa sääntöjä, koska säännöt ilman joustavuutta edellyttäisivät sitä, että 0,6 olisi rakennemukautuksia. Ja hallitus ehdottaa sitä, että heikennetään tilannetta 0,8, joten tässä on 0,4 ero tavoitteissa ja budjettiehdotuksessa 0,4 prosenttia on erittäin suuri poikkeama, merkittävä sellainen. Ehdotuksen Italian ystäville olisi se, että mikäli komissio sanoo tämän merkittävä poikkeama säännöstä, niin ei tällä tavalla voi ruveta loukkaamaan komissiota. Tämä on fakta. Tämä on myöskin hallituksen asiakirjoissa. Hallitus itsekin toteaa, että kyse on suuresta poikkeamista säännöstä, mutta koska sääntöjen mukaan joustomarginaali on korkeintaan viisi Mikä otetaan nyt nollasta ja se menee 0,5, niin 0,4 eh, on 0,5 ja 0,4, kun ne ynnätään toisiinsa, tämä 0,9. Ja lisäksi nykyisten sääntöjen mukaan ei ole mahdollista toimia niin, mutta mikä käyttäisin kaikki mahdollinen joustavuus, mikä on olemassa rakenneuudistukset ja investointisäännöt, siellähän on tietyt katot. Ja sen ei voida mennä 1,4. On suorastaan mahdotonta komission kannalta olla sanomatta, että tämä merkitään poikkeamasääntöihin, koska se on fakta. Mitä sitten tapahtuu, mikäli merkitään sitten poikkeamasääntöistä? Silloin odotetaan liiallisten alijäämien menettelyyn, ja tämä menettely sinänsä ei ole mikään leimamerkki, jonka saa otsaansa. Monet maat ovat olleet liiallisten alijäämien menettelyssä. Miltä joka ikinen maa muutamaa lukuun ottamatta on jossakin vaiheessa ollut liiallisten alijäämien menettelyssä. Joten ei voi sanoa, että niin, niin, niin kyllä Ranskakin loukkaa vajesääntöjä, eikä mitään tapahdu. Ei tämä pidä paikkaansa. Kyllä, Ranskankin kohdalla yritin toimiin kun liiallisten alijäämien menettelyyn. Mikäli voi harjoittaa sellaista talouspolitiikkaa kuin haluaa, mutta ei voi silti loukata komissiota siten, että loukataan sääntöjä. Mikäli keskustelua käydään, voisi hieman maltisemmin käydä tätä keskustelua edustaja Ribolan puheenvuorossa. Vähemmän painotettiin markkinoiden merkitystä, mutta on suorastaan mahdollista. No tietenkin voidaan sanoa, että no pari vuotta voidaan olla tässä mukana, niin kasvuaikaan ja todeta, että nämä toimet ovat asianmukaisia, mukaisia, niin tämä olisi mielikäs tapa toimia. Tällä, tässä samassa voitaisiin keskustella olemassa olevista säännöistä, eikä pidä jatkuvasti vain toitouttaa, että kyseessä on salajuoni, joka kohdistuu tuohon tai tuohon hallitukseen. Pikemminkin pitäisi käydä tämmöistä mielekästä keskustelua. Ja tämän lisäksi, ja tässä kommentoin muita puheenvuoroja, niin toden totta meillä on Euroopan tasolla tilanne, että meillä on riittävästi välineitä, voitaisiin tukea kasvua ja työllisyyttä. Tämä pitää paikkansa suoraan sanottuna. Jotkut meistä katsovat, että meidän pitäisi luoda investointistrategia, investointivälineitä ja investointisäännöksiä ja suurempi talousarvioinvestointeja varten, mikäli ei jatkuvasti haluta toimia kansallisten budjettien kautta, niin se kysymys pitäisi saada enemmän yhteistä budjettia ja markkinoille tai pikemminkin kansallisiin budjetteihin jonkinlaista kurinaisuutta. Tätä keskustelua tämän päivänä käydään ja tämä osoittaa, että ainoa tapa tässä edetä on toimia niin, että saadaan päätökseen, pidetään päätökseen irvan talous- ja rahaliitto ja luodaan sinne tehokkaita välineitä, jotka luovat taloudellista vakautta ja samanaikaisesti kasvua Tämän henkilökohtainen näkemykseni nyt tässä puhun nyt pikemminkin jäsenen ominaisuudessa, joka osallistuu tähän keskusteluun, enkä niinkään puheenjohtajana. Kuten te tiedätte, tässä valiokunnassa on erilaisia näkemyksiä. Jotkut ovat pidät tiukasti kiinni finanssipoliittisesta vastuusta, jotkut ovat kinsiläisiä ajattelussaan. Kumpikin näkemys on yhteen sovitettavissa, mikäli on kunnolliset hallintavälineet. Tämä on tässä täytyy kunnioittaa demokraatian pelisääntöjä ja katsoa, mitä vaalien tuloksia tuloksia parista saadaan, niin varmistaa, että on kansallinen osa ja eurooppalainen osa ja Euroopan tasolla on tehtävänä vaikuttaa kehitykseen. Aiemman kaudella meillä on konservatiivisempi komissio ja tiukempi talouspolitiikan sääntöjen kunnettaminen sitten saatiin keskustavasemmistolainen komissio ja sen saatiin enemmän joustavuutta. Tämä on mielekästä. Kansallisen täytyy voida päättää. Kansallisen täytyy voida päättää, kumman hän haluaa Minun nähdäkseni tämä keskustelu, jota täällä käymme Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, on keskustelu, jota käydään rakentavassa hengessä. Tässä pyritään luomaan siltoja eri näkemysten ja kansakuntien välille ja poliittisen katsantojen välillä. Ei tämä millään tavalla voi, vie mitään pois siitä, että 28 jäsenvaltiossa, kohta 27 jäsenvaltiossa ja 100 miljoonien kansalaisten kesken on erilaisia näkemyksiä. Näkemyserot ovat terve asia, mutta meillä on myöskin hyvin paljon yhteistä pohjaa, eikä pidä kuitenkaan asettaa kyseenalaiseksi koko olemassaolon tarkoitusta tai koko olemassaoloa. Siksi pidän erittäin hyvänä sitä rakentavaa henkeä, joka keskustelussa on ollut. Ähm, äh, the fiscal rules uh, of the Stability and Growth Pact are not only about deficit and the debt, but are also... Vaje, velkakysymys ja makrotalouden tasapainokysymykset. Nämä osat äh, kasvu- ja sopimuksessa, huomioon pistetty täytä, mutta Pervans Peresian sanoi, että ja myöskin Leganoren jäsen sanoi samantyyppisiä asioita sen osalta, kuinka tämä keskustelu tarjota hyvinkin erilaisia näkemyskombinaatioita, jotka saattavat olla tulevaisuudessa mielenkiintoisia. Italia on myöskin lähellä makrotalouden epätasapainon menettelyä. Toivoisin, että Italia ymmärtää se pikkuhiljaa vain saa omaa oksansa, viidotaan makrotalouden epätasapainon menettelyyn ja primaari perus ylijäämä on yli 6 prosentin luokkaa, niin tässä kerran luokataan sääntöjä. Maa on nyt komission toimesta joutumassa näiden maiden joukkoon, joka joutuu epätasapainomenettelyyn. Ei tämä tarkoita sitä, että ei mitään tapahtuisi. Velkakysymyks, velka, velkakysymyksessäkin komissio voi toimia Usein emme kuuntele toisiamme, kaikki vaan puhuvat mielenkiintoisia kommentteja kuultiin ensimmäisestä ehdoista. Tässä nähdään vahva yhteys talouspolitiikan ja finanssipoliittisen valvonnan ja kasvu- ja vakaussopimuksen välillä ja myöskin kohesiorahoituksen välillä. Mä yhdistettiin samassa keskustelussa ja täällä me olemme täällä parlamentissa keskustelmassa asioista. Kaikki, joita kuitenkaan pidä tästä keskustelusta kansallisessa parlamentissa. On hyödyllistä, että keskustelette hallitustanne kanssa, koska tällä hetkellä näitä asioita puidaan, kun pohditaan yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta ja puhutaan seuraavasta kaudesta rak- rakennerahastorahoituksessa makrotaloudelliset ehdot. Niiden täytyy pysyä siinä muodossa, kun ne nykyään ovat. Niitä ei koskaan pistetty täytäntöön. Niitä on yritetty pistää täytäntöön Espanjassa ja Portugalissa, mutta ihmiset on, että ei, ei, se on mahdotonta olisi hyödyllistä, että kansalliset parlamentit puhuisivat omien hallitustensa kanssa asiasta, koska äh, pian tämä asia menee kolmikantakeskusteluihin. Sherpa tasolla tästä on jo keskusteltu virkamiestasolla. Täällä oli monia mielenkiintoisia asioita keskustelussa. Ja nyt havaitsenkin, että Papa Dimulis on tällä hetkellä tällä välin purjehtunut sisään. Minä yritin tässä nyt hieman viihdyttää teitä sillä aikaa, kun he odottelimme häntä kommentti ilman mikrofonia. Tulkit eivät kuule, eivätkä voi tulkata. No totta kai, meillä on puoli, puoli viiten asti aikaa. Sitten kun meillä on helmikuussa muistaakseni suurempi muotoinen eurooppalainen viikko, jolloin voidaan keskustella kanssa parlamentin kanssa, niin kaikki voi tietenkin äh, valmistamaan puheensa, mutta paras osa keskustelua on aina se vaihe, kun aletaan keskustella ja reagoida muiden puheenvuoroihin. Toivon mukaan pystymme nyt käyttämään viimeiset puoli, vuotta, puoli tuntia juuri tässä hengessä ja voimme hieman vapaammin keskustella, eikä vain lukea paperista. Mutta nyt Dimitrios, ole hyvä. Proedre, ζητώ συγγνώμη γιατί ήρθα ασθμένον Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että minun piti kiirehtiä takaisin tänne saliin. Minulla oli toinen valiokuntakokous, jossa minun täytyy olla paikalla. Olen samaa mieltä monien alustuspuheenvuorojen kanssa. Kostas Mavridisin esittelijämme. Kaikkein tärkein viestini olisi tämä. Euroopan unioni ja ennen kaikkea euroalue ei ole ryhtynyt tarpeellisiin toimiin, jotta se voisi valmistautua ja valmistella jäsenmaita kohtaamaan seuraavaa kriisiä. Ja se tulee tapahtumaan. Nämä asiat ovat syklisiä luonteeltaan. Esimerkiksi pankkiunioni, nämä kaksi pilaria ovat edistyneet, mutta kolmas pilari talletussuoja ähm, järjestelmä. Sitä on lykätty ilman minkäänlaista aikataulua. Komissio, keskuspankki ja parlamentti äh, ovat lykänneet tai tukeneet lykkäämistä, että uusi systeeminen kriisi, siis tämän Järjestelmän tarkoituksena olisi torjua uusi systeeminen kriisi, mutta sitä on nyt lykätty ja neuvostossakin on turvattu vetoon. Ja toinen seikka on se, että meidän pitäisi taistella valtavaa veronkiertoa vastaan niin kutsuttujen verosopimusten nojalla tehdyn sellaisen – komission Vestager, joka huolehtii kilpailusta, totesi, että oikeudellisesti suuret ähm, monikansalliset yritykset ovat löytäneet oikeudellisia mahdollisuuksia välttää verotusta. Tämä tarkoittaa sitä, että äh, palkansaajien ja pk-yritysten pitää maksaa vielä enemmän veroja. Tämä luo vääristyneen kilpailutilanteen näiden jättimäisten yritysten ja muiden välille. Ja sitten meille pitäisi myöskin verottaa digitaalitaloutta. Me emme saa luotua tarpeellisia sääntöjä niin, että nämä äh, digitaalialan valtavat suuryritykset äh, äh, voisivat osallistua. Meillä oli tämä McDonald's-tapaus ja Google-tapaus. Kyllä. Ja lopultakin täytyy sanoa, että minä olen tyytyväinen tilanteeseen, sillä ää, äh, nyt oltuani täällä neljä vuotta tällä ää, äh, kaudella, tämän, tämän kauden aikana minun maani Kreikka on päässyt ää, äh, apuohjelman piiristä pois. Ja se on nyt valvonnan alla sen kansallisen talousarvion toteutumisen osalta euro, osana Euroopan talouden ohjausjaksoa. Ja tässä haluaisin korostaa että ottaen huomioon Italian tilanteen, meillä on paljon turbulenssia. Kreikka on onnistunut välttämään alijäämän ja saavuttamaan ylijäämää. Me toivomme aivan tasaisen tahtiin. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Ja onnitellaan samassa Kreikkaa. Esitinkin tässä kysymyksen. Ehkä Dimitrus, sinä voit vastata niin tämä koski uutta talousarviota ja eläkekysymystä. Ikävä kyllä IMF on leikannut näitä tai pyytänyt leikkaamaan eläkkeitä. Niin ensin kolleganne ja sitten sinä voit kertoa tästä vielä lisää. Herra Paluras. Κύριε Πρόεδρε, ε, θέλω να σημειώσω τις κρίσιμες διαπιστώσεις που κάνατε, οι οποίες είναι... Puheenjohtaja, haluaisin ottaa esille sen, mitä tässä sanoitte. Se auttaa meitä saamaan aikaan tällaista syvällistä dialogia. Meidän pitää päästä eroon fobia senaarioista joita löytyy eri puolilta Eurooppaa ja itse asiassa ne ovat tällaisia keinotekoisia. Haluaisin puhua kysymyksestä, johon te viittasitte ja kiitän tästä. Sitten Demetris jatkaa tästä. Nimittäin eläkekysymys. IMF määräsi tämän toimintatavan dogmatisella tavalla. Είχε κάνει επανειλημμένα λάθος, θυμόσαστε τον πολλαπλασιαστές που βγαίνανε. Tämähän perustui ennustevirheeseen. Ehkä muistattekin tämän ensimmäisen virheen, joka liittyy näihin kerrannaiskertoimiin. IMF vaati näitä eläkeleikkauksia ennakoimalla, että me emme pystyisi saavuttamaan perusjäämätasoa ja kasvua, mutta nyt viimeisen kolmen vuoden aikana olemme ylittäneet ylijäämään, olemme ylittäneet 3,5 prosentin, se on jo liikaa. Ja toiseksi kasvumme on varsin dynaamista. Tänä vuonna ollaan yli 2 prosentissa ja mitä ensi vuoteen tulee, IMF on ennakoinut, että ollaan 2,5 tai 6 prosentissa. No niin, kaksi asiaa leikkauksista eläkejärjestelmässä. Eläkeläiset Kreikassa, ja odotan Italiassa myös, puheenjohtaja, johtuen syvästä kriisistä, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, ja johtuen siitä seikasta, että haavat ovat vielä auki. Eläkeläiset auttavat nyt lapsiaan ja lapsen lapsiaan, jotka ovat työttömiä ja hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Nämä leikkaukset sitten välittyvät kyllä muu laajemmin talouteen ja tämän takia, jos eläkkeitä ei leikattaisi, niin silloin voitaisiin tukea kasvua, mutta Tässä tarvitaan selkeää päätöksentekoa niin EU-toimielimiltä kuin valuuttarahastoltakin, koska jos on mitään epäilystäkään asiasta, niin markkinat kyllä tarttuvat tähän tilaisuuteen, eikä tämä tule olemaan meille hyväksi. Kiitoksia kovasti puheenvuorosta vielä. Dimitrios, please. Ne, imaste στην Ελλάδα αισιόδοξα. Kreikassa me olemme optimistisia. Me uskomme, että tulemme pystymään kunnioittamaan sitoumuksiamme täysin – myöskin vuosina 2018 ja 2019 me olemme 3,5 prosenttiin ylijäämää sitoutuneet sekä vuosien 2018 että 2019 osalta, mitä tulee vuoteen 2019. Anteeksi, 18 korjaa äh, vuosi lähenee loppuaan ja komission arvion mukaan me tulemme ylittämään tämän tason Euroopan äh, valvontaviranomaiset puhuvat jopa yli 4 prosentista. Viime vuonna menimme 4,2 prosenttiin, vaikka 1,75 oli tämä meidän sitoumuksemme taso. Nyt tähtäämme siihen, että saisimme kaikki vakuutettuja, myöskin ESM, Euroopan unionin, euroryhmän ja IMFn siitä, että sopimuksia tulee kunnioittaa ja että me tulemme kunnioittamaan sitoumuksiamme sekä tänä vuonna että ensi vuonna ilman, että tällaista hyödytöntä ja haitallista eläkkeiden leikkausta tehdään. Keskimääräinen eläkeleikkaus Kreikassa on ollut viime vuosina 40 prosenttia. Te kaikki edustatte kansalaisia, kuvitelkaapa vain, olisiko helppoa kenellekään teidän maassanne leikata eläkkeitä keskimäärin 40 prosentilla. Nyt se, minkä haluaisimme tehdä, on vakuuttaa ihmiset tosiasioiden ja datan pohjalta. IMF on muutama päivä sitten korjannut ennustettaan Kreikan taloutta koskien positiivisemmaksi. Meillä oli 1,8 prosenttia prosenttia alkuperäinen ennustus, mutta 2,4 prosenttia on nykyinen IMFn ennustus. Mitä Kreikassa sitten on tapahtunut? Monien vuosien viivyttelyn jälkeen IMF on saanut komission ja Kreikan hallituksen kanssa aikaan toimen, jota on ennakoitu jo vuosia. Tämä kaikki kumpuaa IMFn ennusteesta, jota ei ole vahvistettu. Ei komissio, ei euroryhmä eikä mikään mukaan taho ole sitä ennustetta vahvistanut. Ja viime viikolla meillä oli euroryhmän kokous, jossa kaikki olivat paikalla. Ehm, Pierre Moscovici, toimivaltainen komission jäsen, Regler, ISMstä puhui erittäin hyvin tuossa yhteydessä, käytti hyvin positiivisia äänenpainoja, toisin mm, rahoitustilannetta Kreikassa. Ja nyt kun me emme enää ole vararikossa, tulemme täysin sitoumuksiamme noudattamaan. Nyt maan ja sen parlamentin pitäisi voida valita se politiikan sekoitus, jonka kautta haluamme nämä tavoitteet saavuttaa. Eli me tulemme noudattamaan näitä päämääriä, mutta toivoisimme, että muiden jäsenmaiden parlamentin jäsenet kunnioittaisivat meidän oikeuttamme, meidän oman parlamenttimme oikeutta päättää siitä, millä tavalla näitä tavoitteita pyritään äh, saavuttamaan. Robert Gualtieri, joka on Ekonin puheenjohtaja, on Ähm, ollut äh, töissä, äh, on ollut paljon Kreikkaan yhteyksissä, voi varmaankin vahvistaa, että tämä kaikki on totta. Thank you. Uh... Kiitoksia. Kreikassa on erittäin suuri primaari ylijäämä tällä hetkellä. Se on päässyt pois liiasta alijäämien menettelystä. Täytyy aina muistaa, että nyt Kreikka on primääri ylijäämän osalta päässyt enemmänkin kuin tavoitteeseensa. Se on mennyt yhtä prosenttia pidemmälle kuin mitä IMF oli alun perin ennustanut sen ennusteen perusteella ei koskaan toteutunut, joten tulokset otetaan sen erilaiset kuin ennusteet. Oli viisas päätös nyt tehdä muutos talousarvion Avarov Neofitu seuraavaksi, joka on budjetti- ja rahoituskysymyksiä käsittelevän pysyvän valiokunnan jäsen Kyprokselta. Kansanpuolesta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaankin Kreikka pääsi eroon sopeutusohjelmasta, kun kansalaiset ovat kärsineet ja ongelmia oli ollut. Nämä ongelmat jatkuvat kahdeksan vuotta. Tänään Kreikka kuitenkin on kasvun tiellä ja kuten kollegat ovat todenneet, on ylitetty eri ennusteet jo. Kreikka todellakin ihan mainiosti on voinut vähentämään näitä ongelmia, mutta ehkä näiden kahdeksan vuoden sijaan tämä olisi onnistunut parissa kolmessa vuodessakin ja oltaisiin voitu päästä eroon tästä sopeutusohjelmasta. Ja tässä vastaan niille, jotka ovat sitä mieltä, että nämä ohjelmat ovat kiraus, kirous. Ne antavat meille tilaisuuden korjata tilannettamme ja meillä on esimerkkejä Irlannista. Portugalista löytyy esimerkkejä, Kyprokselta ja nyt sitten Kreikastakin vielä. Tietysti tähän liittyy kuitenkin pieni varaus jotta ei johdettaisi maitamme uusiin finanssipoliittisiin seikkailuihin, niin meillä pitäisi olla sellainen sääntö, joka pidetään myös mielessä. tulot eivät aina ole samalla tasolla, mutta jos lisätään näitä elastisia menoja, niin ne kyllä, menot kyllä pysyvät samoina. Ja jos on vaikka pienikin kriisi tai alhaisempi kasvuprosentti taloudessa, niin sitten syntyy, finans, syntyy finanssipoliittisia ongelmia, budjettiongelmia ja sitten maa joutuu näihin seikkailuihin. Ja Kyproksella me olimme velvoitettuja leikkaamaan palkkoja ja eläkkeitä. Meidän piti näin toimia, jotta voitiin vähentää palkkoja ja eläkkeitä. Jos emme olisi näin tehneet, emme pystyisi maksamaan mitään palkkoja eikä eläkkeitäkään. Joten jos me kaikki EU-ssa muistaisimme nämä tosiasiat, voisimme silloin luoda vakaammat olosuhteet Euroopan taloudelle, mutta myös omille ja maillemme. Ja vielä yksi seikka loppuun. Kreikka, Kypros, Portugali ja myös Irlanti, ne maksoivat EU-politiikan aiheuttamasta vajeesta. Me eh, päädyimme euroalueeseen, eurosta tehtiin valuuttamme, ja rahapolitiikka oli ainoa yhteistä politiikkaa ja monien vuosien ajan oli 17 eri rahapolitiikkaa. Nyt meillä on Sixpack eli talouspolitiikan ohjauspaketti ja muita hankkeita, joiden kautta saatu aikaan järjestystä mukaan lukien myös finanssirahoitustilanne euroalueella ja sen jäsenvaltioissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Meillä on tietenkin hieman monimutkaiset säännöt olen samaa mieltä siitä, että finanssipoliittiset säännöt onnistuttiin kuitenkin virtaviivaistamaan hieman. Meillä on vielä aikaa esittelijän puheenvuoroa varten. Kostas Mavrides, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä seurasin hyvin tarkkaan sitä, mitä tässä on tänään sanottu. Ja on tiettyjä asioita, joissa me emme voi olla samaa mieltä. On tiettyjä kysymyksiä, joissa meillä voisi olla lähentymistä ja minä keskittyisin nyt niihin kommenteissani. Esimerkiksi jos ähm, vakuutetaan, että rikkaiden verotusta voitaisiin vähentää ja samaan aikaan – kasvattaa sosiaalista kulutusta ja että tämä olisi järkevää ähm, talouspolitiikkaa, niin minä en kyllä koskaan ole teidän kanssanne samaa mieltä, mutta nyt voisin muutaman asian mainita. Me tarvitsemme uskoakseni yksimielisyyttä näissä asioissa. Kuulimme tässä Kreikan tapauksesta ja olen sitä mieltä, että tässä on erittäin hyviä argumentteja. On erittäin tärkeää, että me varmistamme jouston jouston eurooppalaisissa säännöissä. Jousto eurooppalaisissa säännöissä ei tarvitse tarkoita sitä, että jokainen jäsenmaa saa tehdä mitä haluaa. Sillä jos meillä on joustoa ja jos meillä on sosiaalisten oikeuksien pilari, tämä valtava ongelma, joka johtuu inhimillisestä kärsimyksestä tulisi hyvin paljon pienemmäksi jäisi taaksemme. Tämä olisi jotakin, mitä me voisimme ratkaista käytännössä nämä hankaluudet. Aivan lopuksi haluaisin todeta, että ne, jotka ovat sitä mieltä, että komissio on oikeassa, Haluaisin todeta, että vuonna 2015 komissio teki ehdotuksen koskien joustoa näissä säännöissä, mutta haluaisin myöskin todeta, että moneen kertaan komissio tekee töitä ja toimii normaali järjen vastaisesti ja solidaarisuutta vastaan, sitä solidaarisuutta, jota meidän pitäisi toisillemme osoittaa. Kohesio, rahasto ja kohesiopolitiikka ovat vielä eri asia. Kuinka on mahdollista vakuuttaa Euroopan kansalaiset siitä, että mm, makrotalouden ehtoja tulee jäsenmaassa täyttää, jotta tämän kaltaista rahoitusta voisi saada. Nämä rahastot on luotu, jotta meillä olisi sosiaalista kohesiota. Nyt se, että me luemme, luomme ehtoja ja ennakkovaatimuksia asialle, rangaitsee niitä jäsenmaita, jotka tätä tukea itse asiassa tarvitsevat. Siksi minun ryhmäni on aivan tätä vastaan. Ja sitten vielä yksi asia, hyvä puheenjohtaja. Aina kun minä kuulen, että joku puhuu emun syventämisestä, Haluaisin aluksi todeta, että me tarvitsemme eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän. Muuten ei ole mitään järkeä puhua eurooppalaisesta rahaliitosta, ellei meillä ole pankkiunionikaan valmis. Kiitoksen puheenjohtaja. Thank you very much uh, to the rapporteur. Kiitoksia paljon esittelijälle ja myös kaikille kollegoille kansallisista parlamenteista. Tämä oli erittäin erittäin eloisa ja hyödyllinen keskustelu. Esittelijän viimeinen huomio liittyy siihen, että joustavuus on tärkeä juttu, mutta sääntöjen asettaminen kyseenalaiseksi on eri juttu. Mutta hyvin paljon täytyy vielä tehdä, jotta voidaan parantaa talouden hallintakehystä Euroopan tasolla – Toivon mukaan voimme myötä vaikuttaa jatkossakin tähän keskusteluun ja tulevina kuukausina ja tulevalla toimikaudella voidaan viedä asioita eteenpäin ja luoda yhteinen kehys näitä keskusteluita varten myöskin kansallisessa parlamentissa. Tästä olisi meille hyötyä. Täten voisimme voittaa pelot ja epäluulon ja luottamuspulasta puolin ja toisin päästäisiin eroon. Kiitoksia kaikille ja siirrymme seuraavaan asiaan, mutta tällä välin pidetään viiden minuutin tauko. Aloitamme seuraavan asian käsittely, mutta sitä ennen huone täytyy pitää järjestää uuteen uskoon. Mikäli kansallisten parlamenttien kollegat ovat jäädä tähän kokoukseen, niin olette enemmän kuin tervetulleita. Teillä on isturista edessänne seuraava asia liittyy siihen, että niin sanottu finanssi poliittinen sopimus pitäisi komission puolella hoitaa kuntoon. Se on nyt mielenkiintoinen keskustelu. Tekin ove, ove, ove, ovet ovat avoinna ja te olette erittäin tervetulleita jatkossakin seuraamaan tätä meidän kokoustamme. Mutta tässä välin pieni tauko.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

Um, so we start. No niin, nyt meidän täytyy taas aloittaa. Seuraava aihe estuslistalla on kohta 19. Jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuuden ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjauksen vahvistaminen on mietinnön aihe. Kuten te tiedätte, kyse on direktiiviehdotuksesta, joka pyrkii ottamaan mukaan osan finanssipoliittisesta sopimuksesta uuteen EUn oikeudellisen kehykseen. Tämä on erittäin kiistanalainen aihe, siksi neuvoston puolella ei edes tehdä työtä asian pohjalta tai asian puolesta. Uskon kuitenkin, että on tarpeellista, että me avaamme täällä keskustelun. Missä muuten esittelijä on? Selvä. Meidän täytyy aloittaa täällä keskusteluaiheesta joka tapauksessa. Esittelijämme on Danuta Hybner, mutta mutta häntä edustaa täällä Markus Ferber, joten Markus, saat puheenvuoron. Uh, thanks God, uh, Danuta prepared. Kiitoksia ja onneksi Danuta on minut hyvin tässä valmisteltu ja yritän sitten puhua hänen puolestaan. Tässä siirretään 2012 uh, vakaussopimus. Tämä koskee talous- ja rahaliittoa TSCG-sopimus. Se on hallitusten välinen sopimus tämä liittyy, tässä on artikla 16 annet, säädetään kansalliseen lainsäädäntöön saattamisesta viiden vuoden aikana sitten sen jälkeen, kun sopimus tullut voimaan. Sitten tämänhetkinen ehdotus liittyy artiklaan kolme, erityisesti tätä TSCG-sopimusta. Sen pääkohdat ovat se, että vaaditaan jäsenvaltiolta sitovia, pysyviä, numerisia finanssipuolisia sääntöjä ja jäsenvaltiot joutuvat ottamaan käyttöön korjausmekanismi, joka aktivoidaan, jos on merkittävä poikkeama keskiaikavälin budjettitavoitteista. Esittelijä on tyytyväinen periaatteessa ehdotukseen ja hän on, pitää sitä erittäin myönteisenä. Komissio puuttuu tähän sopimuksen kansallisen lainsäädännön siirtämiseen nyt kriisin jälkeen on syytä alkaa käyttää yhteisömetodia esittelijä näkee muutamia kohtia, joissa tilannetta voitaisiin parantaa. Mietinnössä käsitellään neljä, neljää kohtaa. Pääkysymys liittyy oikeusperustaan ehdotuksessa. Komissio on perustanut ehdotuksensa toiseen alakohtaan artiklassa 126.14 sopimuksessa. Näin voidaan korota pöytäkirja 12, joka on liitteenä sopimukseen koskien liiallisen vajeen menettelyä. Komissio valitsi tämän oikeusperustan, koska tämä oli usein sama, mitä käytettiin 2011 neuvoston asetuksessa, joka oli osa Sixpack-lainsäädäntöä, joka ei korvannut kirjaa 12. Näin ollen silloin tunnustettiin, että toinen alakohta artiklasta 26.14 sopimuksessa myös mahdollisesti sen, että voidaan tehdä vähemmän kuin korvata tämä pöytäkirja. Näin on tässäkin. Direktiivi, jota komissio ehdottaa, pyrkii vain selventämään olemassa olevia puitteita. Siinä puhtaasti keskitytään menettelytapoihin, eikä siinä pyritä millään tavalla muuttamaan tai korvaamaan äh, kohtaa 12, koska näin on, 126.14 artikla, siellä on kolmaskin alakohta, jonka mukaan voidaan asettaa yksityiskohtaiset säännöt ja olosuhteet soveltamisella. Tässä lainataan pöytäkirjaa numero 12. Tämä voisikin sopia paremmin pohjaksi tälle ehdotukselle. Parlamentin oikeusyksikkö on viitannut tähän seikkaan. Esittelijä tietää, että neuvoston oikeusyksikkö on myös suositellut sitä, että muutetaan oikeusperusta ehdotuksessa perussopimusvaliokunta, joka Danuta tuntee oikein hyvin lausunnossaan, jonka teki tästä suosittelee e, tätä muutosta myös kun käytetään kolmatta alikohtaa 126 artiklassa oikeusan perusteena, se ei muuttaisi millään tavalla sisältöä sovellusalla, eikä se muuttaisi menettelytapaa kun teksti hyväksytään Euroopan parlamentissa ja se pysyisi ikävä kyllä konsultaatiota kuulemismenettelynä. Kuitenkin tämä muuttaisi menettelytapaa, kun hyväksytään teksti neuvostossa. Toinen alla kohta artiklasta 26.14 sopimuksessa vaatii yksimielisyyttä, kun taas kolmas alakohta vaatii vain määräenemmistöä jäsenvaltioista. Tämän takia esittelijä päätti ehdottaa, että muutettaisiin oikeus perastaa direktiivissä tarkoituksena ja, ja toivottavasti saadaan aikaan sopimus tästä tärkeästä tekstistä. Te, tehdään asia helpommaksi käsitellä neuvostossa. Toinen asia on hän olla puuttua mietintöluonnoksessa ottaa mukaan numerinen vaje ja korjausvälineet, joita on ehdotettu art- artikossa, tosi kun artikossa kolme komission ehdotuksessa ei ole mukana tällaisia viitearvoja, hän ei näe mitään tarvetta muuttaa tätä numeriset benchmarkit joka tapauksessa pysyvät budjettikurisopimuksessa ja myös tässä tscg sopimuksen niin kauan kuin sitä ei kumota. Tämä lähestymistapa sallii joustoa, jota esittelijä pitää sopivana, jotta voidaan noudattaa ottaa huomioon monimuotoisuus, jolla tätä vakaussopimusta on toteutettu ja se vastaisi myös tulevaisuuden haasteisiin. Tarkoituksena ajatuksessa on siirtyä olemassa olevista säännöistä tosi, äh, sieltä yhteisoikeusjärjestöstä EU-lainsäädäntöön ilman, että muutetaan sääntöjen sisältöä. Näin ollen hän uskoo, että tämän pitäisi tapahtua niin, että se ei vaikuta tapaan, jolla säännöt on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön ja miten niitä on toteutettu. Ilmoitetaan huomioon mitä numerisia viitearvoja. Näin päästäisiin näihin tavoitteisiin. Näin direktiivi voitaisiin sopisi kaikkiin tapauksiin, eikä se velvoittaisi mitään jäsenvaltiota tekemään muutoksia, jotka voisivat häiritä tilannetta tai ei olisi intoa tällaisiin muutoksiin. Vielä tärkeämpää, ilman numerisia viitearvoja direktiivi soveltuu myös tulevaisuudessa käyttöön, eikä se tarvitse muuttaa, jos viitearvot, jotka on mainittu budjettikuri sopimuksessa ja TSCG-sopimuksessa, e hän on sitten tarttuu tulee muutama muuhun kysymykseen. Hän ehdottaa esimerkiksi sitä, että lisättäisiin määritelmä merkittävästä poikkeamasta keskiaikavälin tavoitteissa Tämä käsite tulee olemaan hyvin tärkeä, sillä laukastaan tämä automaattinen korvaus, korjausmekanismi. Toiseksi Ertus vaatisi eurojäsenvaltioita ja jäsenvaltioita osallistumaan direktiivin ja asettamaan riippumattomat elimet, jotka seuraavat, miten noudatetaan finanssipoliittisia sääntöjä. Kuitenkin budjettikurissopimuksessa on jo tällainen vaatimus olemassa, mitä tulee euroalueen jäsenvaltioihin. Esittelijä näin on ehdottaa, että selvennettäisiin tämä seikka, kun jäsenvaltio on jo perustanut riippumattoman elimen budjettikorin sopimuksen mukaisesti, niin tämä yhteisö voisi olla vastuussa tehtävistä, jotka annetaan riippumattomille tahoille. Hän odottaa mielenkiinnolla keskustelua varjoistelujen kanssa ja haluaa alkaa työstää tätä direktiivitekstiä heidän kanssaan. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Olen varma, että keskustelusta tulee erittäin eloisa, nyt voin sanoa itsekin, tai myöhemmin voin sanoa, mitä itse ajattelen asiasta. Mutta seuraavan puheen pitäisi olla Hugues Baye, mutta hänen sijastaan puhuu Pervange Beres. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun siis äh, Hugues Bayen puolesta. Ja ehkäpä lisäisin tähän vielä pari sanasta koordinaattorina itse. Mm. Minä luen nyt hänen kommenttinsa. YBJ haluaisi sanoa, että talouskriisin ja rahoituskriisin vuoksi sen, joka Euroopan unioni vuoden 2008 jälkeen on, äh, on kokenut Euroopan unionin lyhtyi äh, tiukoihin toimiin, jonka tarkoitus oli taata kansallisen talousarvioiden valvonta ja luoda niille vakaampi puitteisto. Todellisuudessa tämä on kuitenkin luonut äh, taantuman ja kasvun taantumisen, joka on kestänyt Euroopassa kymmenisen vuotta. Tästä syystä SND-ryhmä Euroopan parlamentissa ei tue sitä, että sopimus otettaisiin perussopimuksiin mukaan, ellei sopimusta itseään ole syvennetty. Ja kuten olemme aivan tämän keskustelun alusta lähti vaatineet, meidän pitäisi tehdä arviointi siitä, mitä tämä äm, sopimus äh, vakaussopimus on voinut tuottaa. Ja meidän pitäisi myöskin vakaussopimus korvata sellaisella sopimuksella, joka rohkaisee euro alueella erityisesti, mutta Euroopassa myöskin ähm, kasvuun ja sosiaalisen ulottuvuuden huomioon ottamiseen, ja meidän pitäisi vastustaa tässä niukkuuspolitiikkaa. Kuitenkin komissio vain antaa talousarviotietoja, sillä ei mitään globaalia visiota euroalueen tilasta, ja nyt olisi paljon ähm, tärkeämpää ottaa yhteiskunnalliset ja ympäristölliset huomioon, asiat huomioon myöskin, ei vain talousarviollisia tässä yhteydessä. Mitä tulee vakaussopimukseen, se estää jäsenmaita investoimasta, mutta ilman investointeja minkälainen elpyminen ei ole mahdollista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että uusia työpaikkoja ei luoda. Ja meillä on ähm, köyhtymistä Euroopan kansalaisten joukossa. Ähm, olisi välttämätöntä, että voimme tarjota laadukkaita työpaikkoja mahdollisimman monille ja taistella ähm, köyhyyttä ja vähäosaisuutta vastaan Euroopan unionissa. Komissio on kaukana eurooppalaisten arjesta ja luo sellaisia epätasa-arvoisuuksia, joita ei voida hyväksyä sen sijaan, että se tarjoaisi ratkaisuja. Niukkuuspolitiikka, jonka vakaussopimus on aiheuttanut, oli ratkaisu ähm, reaktio vuoden 2008 kriisiin, ja tämä on ähm, monissa jäsenmaissa aiheuttanut yhteiskunnallista taantumista. Tämä on aiheuttanut myöskin äh, populismin nousua kansalaisten parissa ja me tarvitsemme Eurooppaa, joka suojelee, eikä perussopimusten, tämän sopimuksen vahvistamista. Tämä on aiheuttanut jo liikaa tuhoa. Minä haluaisin nyt myöskin palata tähän kysymykseen, jonka esittelijä toi esiin, ja tämän koko asian historiaa, sillä vakuus, vakaussopimuksen vastustaminen Tämähän on jotakin... Ja Ig Bayetman toi esiin, jotakin mitä me emme voi ottaa perussopimuksen osaseksi, ellei arvioi ja muokkaa ja korjaa. Kuitenkin koordinaattoreina me olemme pyytäneet oikeudelliselta yksiköltä lausuntoa liittyen komission käyttämään oikeusperustaan. Meillä oli ajatuksena se, että vakaussopimuksen mukaanottaminen yhteisölliseen puitteistoon aiheuttaisi ristiriidan kahden oikeusperustan välillä vakaussopimuksen ja toisaalta myöskin talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikuripaketin välillä. Komissio oli tätä linjaa seurannut. Se suunnittelee toisenlaista ratkaisua skenaariota, joka meidän mielestämme on täysin mahdoton hyväksyä, jos ajatuksena on se, että me siirrymme yksimielisyyteen neuvostossa edellyttävästä oikeusperustasta määräenemmistöön, vaikka aivan perustavanlaatuisesti vakaussopimus muokkaa monia sääntöjä sellaisina kuin ne ovat olemassa tällä hetkellä. Ja näin ollen 126.12 artiklaa ja sen henkeä ja siitä syystä mielestämme tämä ei ole hyvä lähestymistapa, emmekä me voi esittelijän ehdotusta tältä osin tukea. Speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi puhun Sander Luunes ECR-ryhmän nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Robert Siile pyytää anteeksi, ettei he pääse paikalle, koska viime viikolla järjestettiin hänen kotimaassaan Latviassa vaalit ja hän on vielä siellä. Hän pyysi, että luen hänen muistiinpanonsa ääneen. Robert pistää merkille komission ehdotuksen. Varjoesittelijän ominaisuudessa hän uskoo, että joka ikisessä taloudessa rahoitus on tärkeä kysymys, vaikka kriisi on ohi. Kasvu ei ole vielä riittävän nopeaa monissa jäsenvaltiossa – Jotkut jäsenvaltiot elävät edelleenkin yli varojensa. Parlamentissakin on keskusteltu asiasta ja muuallakin. On puhuttu siitä, mikä olisi oikea tapa toimia, jotta kasvua saataisiin lisää. Varjoesittelijä Robert on sitä mieltä, että matala vaje ja pieni velka ja kunnollinen taloussuunnittelu ovat edellä edellytyksiä, mikä otetaan kestävää talouskasvua. Tänä päivänä keskustelu liittyy finanssipoliittiseen sopimukseen, joka allekirjoitettiin jäsenvaltioiden kesken. Se oli yksi tärkeimpiä toimia rahoituskriisin jälkeen kasvu- ja vakaussopimuksen ohella. Neuvoston direktiivi, jota nyt ehdotetaan tänä päivänä, pistäisi artiklan kolme täytäntöön tästä sopimuksesta. Siitä tulisi osa oikeudesta kehystä, niin kuin kollega varjoesittelijä sanoi. Mitä sitten Hybnerin mietintöön tulee? Edustaja Ziile pitää erityisen hyvänä sitä, että se on lyhyt ja ytimekäs. Se on aina hieno asia parlamentissa, mikä pystytään lyhyesti hoitamaan asiat. Ja mitä itse tarkistuksiin tulee, Ziile pitää hyvänä sitä, että näissä pyritään täsmentämään joitakin kohtia. Hän olisi erityisesti mainita erään seikan. Hän pistää merkille, että esittelijä argumentoi sen puolesta, että luotaisiin kerran finanssi valvonta ja laitos 2017 vuoden ehdotuksessa ja tällaista peräänkuulutettu, että sillä on tästä eri mieltä, koska komission ehdotuksessa ei pelkästään ole antamatta mandaattia tälle uudelle laitokselle, vaan pikemminkin komissio toimii päinvastoin. Se toteaa, ja nyt siteraan, että direktiivi todennäköisesti ei edellytä mitään uusia rakenteita. Ja uusi rakenne on asia, kun jotkut halusivat luoda. Nyt pitäisi pikemminkin kenties pönkittää nykyisiä laitoksia, instituutioita jäsenvaltioissa. Tämä on Sielen kanta. Hän uskoo, että tarkistukset voitaisiin kenties muotoilla hieman täsmäisemmin tässä suhteessa. Muita parannuksiakin pyritään tekemään komission tekstin esimerkiksi finanssipoliittisiin sopimuksiin, kun viitataan Chile jäänyt odottelemaan rakentavaa yhteistyötä muiden varjoesittelyiden kanssa. Kiitoksia. En näe, että ALDE-ryhmästä kukaan pyytäisi puheenvuoroa, joten siirrytään vihreiden ryhmään. Philip Lamberts, olkaa hyvä. No, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni liberaalit äh, Ähm, energiansäästön nimissä. Ajattelin, että on parempi olla ähm, keskustelematta tällaista asiasta, josta meiltä ei pyydetä kuin lausunto. Tämä heijastelee äh, aivan äh, oirehtivasti kyllä demokratiavajetta sitä, että tämän kaltaista lainsäädäntöä pelkkä neuvosto voi hyväksyä. Ähm, me tiedämme erittäin hyvin, että välillä on helpompaa yleisten intressien vastaisia päätöksiä tehdä suljettujen ovien takana, eikä niin kuin me teemme. Sander, minä olen samaa mieltä siinä, että me tarvitsemme terveen julkistalouden, mutta jos me haluamme terveen julkistalouden, meillä täytyy olla myöskin terve yksityinen talous. Ja kun me jätämme yksityisen sektorin kaikenlaisia hölmöyksiä tekemään, niin hölmöys nyt on kaunis sana tästä, ja emme puutu asiaan kuin myöhemmin, ja sitten äh, julkinen sektori pitää yksityistä sektoria pelastamaan itsensä, niin äh, Nämä nyt on julkisrahoitusta, sillä se ainut esimerkki, jossa julkistaloutta on huonosti hallinnoitu Kreikassa, kyseessä on Kreikka. Kreikka on ainut. Kaikissa muissa tapauksissa alijäämä kumpua yksityissektorilta ja se on aiheuttanut kriisin. Me haluaisin, että tällaista ei unohdeta. Toisekseen, jos me haluamme sellaisia talousarviosääntöjä, joita on mahdollista toteuttaa, näiden sääntöjen täytyy käydä järkeen, eli niiden täytyy pohjata taloustieteeseen, ei uskontoon, talous uskontoon, vaan tieteeseen. Mutta me tiedämme, että taloustiede on kumonnut se, mitä meille väitetään, se, että yli 60 prosentin ylittävä, BKTstä ylittävä julkisen velka on kestämätön. Meillä voi olla Japanin kaltaisia tilanteita, jossa tämä velka on 200 prosenttia BKTstä kun kyseessä ovat paikalliset toimijat, Tämä ei aiheuta tällaisissa tapauksissa periaatteessa yhtään mitään ongelmia. Eli ensinnäkin meidän täytyy luoda sellaisia sääntöjä, joissa on taloudellista tietoa. Tämä 3 prosenttia, tämä on täysin poliittinen valinta. Ei sillä ole yhtään mitään, siis ei kertakaan yhtään mitään tieteellistä pohjaa. Ei yhtään äh, unssin murustakaan. Eli ei saa kuvitella, että, tai meille väittää, että tämä kolmen prosentin äh, kynnysarvo olisi jotenkin perusteltu aivan niin kuin... ähm, kansainvälisen ilmastopaneelin luvut. Heillä on kyllä tiede taustalla, mutta tässä ei ole. Ja sen lisäksi haluaisin sanoa, että melkoisen varoituksesta sanoa, että meidän täytyy vahvistaa taloushallinnon sääntöjä sellaisella hetkellä, kun talousarvio tota, kokonainen euroalueen alijäämä on 3,5 prosentista laskenut 0,9, joka se nykyisin on. En näillä säännöillä. Te sanotte, että säännöt eivät toimi, mutta ne ovat vähentäneet alijäämää. Eli me olemme nyt tämän kolmen prosentin rajan alapuolella, mutta aivan kuten Bermas Berastes sanoi, eräät ovat maksaneet tästä politiikasta on todettu, että oho, meillä ei ole julkisia investointeja. No mitä te oikein haluatte, jos me teemme julkisista investoinneista mahdottomia, jos meillä on sellaisia ähm, sääntöjä, jotka tekevät tämän mahdottomaksi, ja jos meillä on kuitenkin äh, tällaisia julkisen ja yksityisen kumppanuuksia, kuten esimerkiksi Britanniassa, ja se toimii, me emme saa olla hämmästyneitä. Äh, tämä ei aiheuta ei vain äh, sirpaloitumista yhteiskunnassa, tätähän tapahtuu päivittäin Euroopassa, vaan nyt meille sanotaan, että miljardeja, siis tuhansia miljardeja pitäisi ilmastotyöhön investoida. Ja sitten sanotaan, että tämä on mahdollista vain, jos talous voi hyvin. Minä sanoisin, että älkää huoliko sitten, kun ei ole yhtään ihmistä jäljellä, niin ei ole mitään talouttakaan jäljellä. Mitä järkeä kerran pelastaa taloutta ja tehdä se kuitenkin niin, että tuhoamme elämän olosuhteita tällä pallolla. Me tarvitsemme sääntöjä, se on aivan selvää, aivan kuten tarvitsemme yksityistä velkaantumista koskevia sääntöjä. Tätäkin minä halusin korostaa, jos te haluatte ihmisiä jättää tilanteeseen, jossa he voivat... Öö, tehdä tiliä luonnonkustannuksella, niin se kyllä tapahtuu. Me tarvitsisimme eurooppalaisen talouden äh, hallintosäännöt ja säännöt sellaisena kuin ne nyt olemassa ovat äh, osoittaneet, äh, että ne eivät kerta kaikkiaan meidän talouttamme ja yhteiskuntaamme äh, ja ympäristöämme voi vakauttaa, saattaa vakaalle maaperälle. Kyllä meidän täytyy siis tehdä töitä talouden parissa, ja minä uskon, että tämä ehdotus ei tee yhtään, yhtään, yhtään mitään sen eteen. Ja tähän minä lisäisin myöskin sen, että välillä kun tämä teksti lukee, niin tuntuu, että he ovat tulleet aivan hulluiksi. Ovatko he nyt aivan hulluja? Ovatko Salvini ja Löpinin nähneet eilen jossakin bunkkerissa Brysselissä? Tässä halutaan toteuttaa automaattisia mekanismeja, jotka täysin sivuuttavat kansaa edustavat kansalliset parlamentit, jotta tehtäisiin sellaisia päätöksiä, jotka kertaakin ovat ensisijaisesti talousarvio päätöksiä. Haluaisin muistuttaa sitä, että ähm, kuninkaat, jotka niin kutsutusti jumalallisella mandaatilla hallitsivat, joutuivat talousarvion ja verotuksen suhteen kuitenkin kuulemaan parlamenttia. Äh, verotuksessa ei voi tehdä päätöksiä muuten. Ja nyt jos täällä parlamentissa meidän pitäisi äh, hyväksyä budjetti, niin se olisi hiukan parempi asia. Mutta käsitettekö te, että me nyt äh, olemme tilanteessa, jossa tämä Eurooppa ei ole demokraattinen. Toivottavasti Danuta Hymylä käsittää tämän tilanteen. Mutta kun minä olen nämä tarkistukset lukenut, niin tuntuu siltä, että hänellä ei ole mitään klikkausta kuitenkaan päässä tapahtunut. Thank you. Um, uh, I see now. Kiitoksia. Nyt uh, edustaja Turvalds pyytää puheenvuoroa. Te olette varjoesittelijä, joten antaa mennä. not done. Kiitoksia, olen varjoesittelijä. Emme vielä ole tehneet läksyjä tässä asiassa, mutta palaan sitten myöhemmin ja otan yhteyttä esittelijään. Kiitoksia. Kuesta sitten Marisa Matias. Mm, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin meidän pitää alkaa puhua finanssipoliittisen sopimuksen mukaanottamisesta EU-lainsäädäntöön ei varmaankaan ketään hämmästytä, että me vastustamme tällaista. Minun maani on maksanut kovan hinnan näistä politiikoista ja eri ongelmakohtia tuli esille Pervansen ja Filipin puheenvuorossa, joita haluaisin myös käsitellä ja ilmaisen oman huoleni siitä, että demokraattinen vaje tässä kyseisessä direktiivissä josta keskustelemme, on vain tällaista jäljellä jäänyttä hulluutta, joka johti näihin leikkauksiin eu Me puhumme budjettikurista, mutta eihän direktiivissä oikeastaan tästä puhuta. Tietysti kaikki varmasti puoltavat budjettipoliittista vastuuta, finanssipoliittista vastuuta, mutta tää, tässä on huo, huo, heikosti peitetty yritys heikentää kansallisdemokratioita. Tämä ehdotus oikeastaan todellisuudessa tarkoittaa sitä, että tahot, joita ei ole valittu, voivat vaikuttaa kansallisten hallitusten toimintaan. Tämä on tavallaan vi- tullut vallankaappaus. Ja tätä ei millä, millään voida hyväksyä. Tällaiset riippumattomat tahot, niiden ei pitäisi vain ottaa esiin budjettipoikkeamia, vaan Portugalissa oli tällainen finanssipoliittinen neuvonantaja, tämä on yksi esimerkki tästä, tai finanssipoliittinen neuvosto. Tämä on tällainen jonkinlainen vallankaappaus, Sanellan hallituksella, joka on demokraattisesti valittu toimija, johon pitää ryhtyä. Ja äänestäjät, äänestäjiltä ei ole mitään kysytty. Ja näin voidaan ylittää kaikki poliittiset ohjelmat, joten tällä ei ole mitään poliittista legitiimiyttä ja tästä syystä me emme voi tukea tällaista millään tavalla. Siis ei ole mitään legitiimiyttä, mutta ei mitään tuloksiakaan. Tulokset, joita säästöillä on saanut, ne ovat olleet tuhoisia ja katastrofaalisia ja koko, voidaan kyseenalaistaa koko demokratia tätä kautta. En yksinkertaisesti kykene ymmärtämään, miten voimme yrittää saada tällaisen yhteisölainsäädäntöön tällainen finanssipoliittinen vakaussopimus, joka vain sinetöi katastrofit, joita tässä kuvasin. Minut valittiin maassa, jonka on maksanut kovan hinnan säästöpolitiikasta viime vuosina. Ja viime vuosina sitten olemme kyllä toipuneet tie, tie, tietyllä tavalla sopeutustoimista, jotka Troikka meille asetti ja saneli. Mm. Vieläkin tietysti politiikalla on omat rajoituksensa, mutta nyt tilanne on kuitenkin paljon parempi kuin tämä säästöpolitiikka, joka edelsi tätä tilannetta. Mutta tätä ei ole mitenkään analysoitu komission ehdotuksessa. Mitään ei ole myöskään tässä mietinnössä analysoitu, jota käsittelemme. Tässähän mennään aivan väärään suuntaan ja tästä meidän pitää nyt sitten puhua kun autoritaarisuus kasvaa Euroopassa, emme voi ratkaista ongelmaa heikentämällä demokraattista itsemääräämisoikeutta. Sehän vain pahentaa tilannetta ja kriisiä. Tämä on todella äh, räjähdysherkkää materiaalia. Tässä toimitaan täysin sellaista ajatusta vastaan, että unioni koostuisi tasa-arvoisista kumppaneista. Mielestäni EU yrittää vain pestä kätensä poliittisesta vastuusta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, mitä tulee minun niin Minun täytyy todeta, että äh, finanssipoliittinen sopimus luonteeltaan edustaa välinettä, jota me emme hyväksy sen demokraattisen vajeen vuoksi tällä hetkellä Euroopan unionissa tai euroalueella. Oikeudellisesti joka tapauksessa tässä vaiheessa meillä on direktiivi, joka poikkeaa hiukan alkuperäisestä tarkoituksesta. Ja tämän kaiken hallitusten välisen sopimuksen sisällön ottaisi itsensä Tämä ei kuitenkaan puutu Euroopan unionin tai euroalueen kriisien syihin. Minun mielestäni kaikkein tärkeimpiä prioriteetteja olisi kompensaatiomekanismin luominen ja Euroopan unionin sisäisten riskien hallinta. Tämä on aivan välttämätöntä, jotta voisimme saimme saada alueen toimimaan. Muuten Maastrichtin sopimuksen kaltaiset sopimukset eivät toimi ja tässä Philip Lambers puhui. Meillä on tietenkin myöskin suuria taloustieteilijöitä tai sitten meillä on suomalaisia, saksalaisia, ja muita pohjoiseurooppalaisia taloustieteilijöitä, jotka ajavat tätä lähestymistapaa, joka tukee myöskin heidän maidensa kilpailukykyä ja on hyvin vaarallista vaikuttaa demokraattisesti valittuihin hallituksiin tietyissä päätöksissä tai tietyissä asioissa ohjailla kulut, niin päätöstä taloudessa ja taloudellisissa vaikeuksissa käyttäen sellaisia argumentteja, jotka pohjavat hyvin vähän joustaviin sopimuksiin, kuten esimerkiksi ovat olleet tämä talouspoliittinen ohjauspaketti tai budjettikuripaketti tai julkistalouden sopimus. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin viitata myöskin demokratia käsitteeseen ja siihen, kuinka Euroopan kansalaiset kohtavat eurooppalaisen hankkeen. Tämä direktiivi, kuten sanoin, aivan kerta kaikkiaan ajatellen jäsenmaita pitäisi hylätä myöskin se, että tässä halutaan vaihtaa oikeusperustaa ja käyttää eri oikeusperustaa niin, että määrä enemmistöäänestys riittäisi neuvostossa, kaikki tämä äm, saattaisi johtaa sellaisen, että hyväksymme jotakin, joka saattaa aivan lopulta Euroopan unionissa seuraavan syklisen kriisin puhjetessa Etelä-Euroopassa. Tämä saattaisi äm, rikkoa järjestelmän. Tässä ei olettu huomioon riskien jakamisen tarvetta. Ja jos meillä on liikaa näitä kiintiöitä ja liian tiukkoja sellaisia, tämä luo taakkaa kansalle ja yhteiskunnalle. Tämä toimii myöskin niin, että ihmiset saattavat olla houkutettuja äänestämään tietyllä tavalla ja jos näitä välineitä ei hyväksytä, tämä saattaa vaikuttaa myöskin siihen, että Euroopan unioni tai euroalue ovat vaarassa hajata tai hajantua. Tässä meillä on olemassa riski, että me kasvatamme eroja Euroopan kansojen välillä ja uhkaamme koko unionia. Meidän ei pitäisi nyt tämän vakaussopimuksen myötä jakaa unionia osiin. Uh. Sitten muita puheenvuoropyyntöjä, mikä sellaisia on. Markus puhuu ja sitten minä itse. Kiitos. Kuuntelin erittäin kärsivällisesti muita ja olin hieman hämmästynyt. Nyt ei ole kyse finanssipoliittisesta sopimuksesta ja sen kyseenalaistamisesta, vaan siitä, että että on todettu, että finanssipoliittinen sopimus on suverinen valtioiden välinen sopimus jatkossakin vai muuttaako se yhteisöoikeudeksi, osaksi yhteisöoikeutta. Tästä nyt on kyse. Perustavanlaatuista keskustelua tässä käydään. Liika velkaantuminen johtaa siihen, että verorajat, rahat massiivisesti jaetaan niille maille, joilla on valtion obligaatioita. Ja ne maat, jotka ovat onko tämä sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti mielekästä vai ei. Minä sanon, että epäilevästi, mikäli veronmaksajan rahat otetaan ja sitten annetaan jokin toiseen kansanryhmälle, niin onko tämä sitten oikea tapa toimia? Onko tämä sitten sosiaalisempaa toimintaa kuin pitää rahata omissa taskuissaan ja ei ollenkaan kanneta veroja valtion velkojen maksamisen. Japani on yksi esimerkki mutta se ei kuitenkaan minun esikuvani sen osalta, kuinka voidaan jatkossa rahoittaa Euroopassa sosiaalimenot. Ja perustamalainen huomio on seuraavakin. Missään pääkaupunkiseuroalueella ei toistaiseksi ole havaittu, että euro olisi jokin vieras valuutta suhteessa kansalliseen talouspolitiikkaan eikä sitä sellaisen pidä pitääkään. Kyse on valuutasta, joka ei vaikuta kansantalouteen sinänsä millään tavalla. Siksi pitäisi vihdoinkin saada asia ymmärretyksi. Yksikään maa ei voi toimia yksin eikä tehdä niin kuin lystää samalla kun on rahaliitto ja euro, jossa maan A-vaikutukset vaikuttavat kaikkiin muihin maihin. Tämä rajoittaa vapautta kyllä, Tämä lisää vastuuta samalla, koska ei pidä ajatella pelkästään omaa maata, vaan myöskin kumppanimaita ja naapurimaita. Tämä saattaa tehdä tästä vaikeaa, mutta nyt pitäisi poistaa, päästä pois ajatuksista, että tässä mm, hingutaan vanhojen hyvien aikojen perään silloin, kun on vielä liira ja saksamarkka ja niin poispäin, ja oli täysimittainen valuuttaa koskeva itsemääräämisoikeus, vaan pikemminkin pitäisi vihdoinkin tajuta, että euro ei ole mikään kolmannen maan valuutta, ja sitten ehkä otettaisiin tämä vastuukin vakavammin. Tietystikin kansainväliset sopimukset, ne ovat olemassa, ja niillä komissio on pyrkinyt parantamaan maailman sosiaalinen puoli ja so- oikeudelliset seikat, niin tässä täytyy olla myöskin rehellinen äänestäjiä kohtaan suvereenilla maalla on tietenkin omat oikeutensa, mutta pidetäänkö tämä puoli edelleenkin hallitusten asiana vai ankkuroidaanko tämä yhteisoikeuden? Siitä on loppujen lopuksi kyse, ei enemmästä eikä vähemmästä. Olen iloinen tästä keskustelusta, mutta ehkä tässä nyt voitaisiin pikkuhiljaa keskittyä vain jostain siihen, mistä on kyse. Ei maailma parane sillä, että hylätään tämä mietintö, vaan silloin ei mikään muutu. Ja silloin Euroopan parlamentti ei myöskään pysty vaikuttamaan asiaan. Ja kuitenkin me olemme peräkuntat teristystä ja sitten laatineet näitä sopimuksia. Kiitoksia. Nyt on minun vuoroni puhua ja sitten vielä pari puhujaa. Keskustelusta alkaa tulla melkoisen vilkasta. Kyllä, kyllä. Kyllä minullakin on oikeus täällä pistää oma lusikkani tähän soppaan menettyisimman puhujalistaa. Uskon, että tämä oli erittäin mielenkiintoista keskustelua. Hienoa tätä keskustelua käydään. Hieman paradoksaalistakin tämä keskustelu on, koska direktiivi ei yksinkertaisesti ota finanssipoliittista sopimusta mukaan yhteisölakiin, vaan siinä on myöskin pienimuotoisia muutoksia, joten olisikin tietysti hyvä pitäytyä enemmän tässä sisältöpuolessa, mutta Täällä on pari seikkaa, jotka ovat äh, nyt tässä vastakkain. On päivän selvää, että emme voi käyttää yhteistä valuuttaa, eli ole jonkinlaisia yhteisiä sääntöjä. Ne voivat olla joustavat säännöt, mutta ei niitä myöskään voida loukata. Sääntöjä täytyy kunnioittaa. Tämä on periaate, jota on erittäin vaikea asettaa kyseenalaiseksi suoraan sanottuna. Toinen, joka on yhteistä yhtä vaikea haaste, on se, että nämä säännöt nykymuodossaan eivät ole täydellisiä. Ne ovat äh, tai ne ovat hyviä talouspolitiikan harjoittamisen kannalta, tai Turkikoria, ne ovat osoittautuneet toimimattomiksi. Ne toimivat paremmin, mikäli enemmän joustavuutta. On täysin selvää, että säännökset nykymuodossaan ovat liian prosyklisiä, myötäsyklisiä, eivätkä ne auta meitä reagoimaan silloin, kun talous menee alamäkeen eivätkä ne riittävästi saa aikaan yhteisinvestointeja. Yksi huomio, jonka Markus esitteli täysin paikkansa pitävä, huolimatta siitä, mitä me teemme tämän direktiivin yhteydessä, kyselle pelkästään finanssit- ja poliittisista sopimuksista, se on edelleenkin olemassa, teemmepä sitä tai tätä, mutta finanssipoliittinen sopimus itse ei tee paljon muuta kuin peräkultaisesti jäsenvaltioita ryhtyä sellaiseen lainsäädäntöön, joka sitten auttaa niitä kunnioittamaan kasvujen vakaussopimusta. Artikla 3 finanssipoliittisessa sopimuksessa jo toteaa, että tämä tasapainon talousarvio on asia, että komissio tulkitsee. Joten temaattisesti tämä koskee silloin myöskin finanssipoliittista sopimusta – kasvu- ja vakaussopimus, eli meillä on kasvu- ja vakaussopimus ja finanssipolitiikkasopimus jatkossakin, eivät mihinkään katoa. Minun mielestäni sopimuksessa on tällä hetkellä niin monia asioita, jotka eivät tällä hetkellä kunnolla vielä toimia, mutta mikäli koko artikla 3 muutettaisiin, tämä on minun tulkintani asiasta, niin eihän sitä voi olla edes puhettakaan, ellei asioita selvennetä ja odotusan kappaleessa tehdään selväksi, että koko artikla 3 finanssipoliittisessa halutaan muuttaa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen huomio kohdassa 3.1 alakohdassa A. Yksi keskipitkän aikavälin tavoite on tasapainoinen budjetti. Ei tämä ole sellainen asia, joka olisi yhteen sopimaton keski- ja pitkäaikavälin tavoitteiden kanssa. Kyse ei välttämättä luvuista, jotka ovat tällä hetkellä kasvu- ja vakaussopimuksessa 0,01 ja 0,1 ja 0,5 velkatuneilla mailla, mutta kaikki tietenkin raukeaa. Mutta mikä tässä nyt on poittina? Direktiivi muuttaa asioita niin, että on sitovaampia keskipitkän aikavälin sääntöjä velkaan. Tästä, ja toisaalta saadaan enemmän joustavuutta omien, omiin tavoitteisiin, keskipitkän aikavälin tavoitteisiin, mutta sitten vastapainona, kun päästy oikealle tielle, täytyy kunnioittaa säännöksiä Joten sinänsä tämä saattaa yhtälönä toimia. Ei välttämättä, en välttämättä pidä siitä, miten tämä muotoutuu, mutta olen valmis kyllä pohtimaan tätä, että mikäli saadaan yhteen kohtaan parannusta, niin sitten voidaan antaa myöten toisessa kohtaa. saman aikaan kuin asuinvakaussopimuksen yhteydessä, niin on sanottu, että yksi keskipitkän aikavälin tavoitte, ja sitten toisaalta puhutaan siitä, että keskipitkän kauden tavoite on nimenomaan tasapainoinen budjetti. Ja toisessa kohtaa sanottiin, että yksi tavoitteista on tasapainoinen budjetti, eikä keskipitkän kauden tavoitteet ja sitten toisaalta riittävää tiukkuutta niin, että voidaan myöskin reagoida. Ja parlamentilla on oma sansa sanottavana tässä mikä kyse on tällaisesta kaupanteosta, niin tämä tarkoittaa sitä, että jostain kohtaa antaa ja sitten toista kohtaan ottaa. Vaihtokauppa, eikä tällainen vaihtokauppa, mikä tehtäisiin, niin emme voi hyväksyä ajatusta, että samanaikaisesti avattaisiin kasvu- ja vakaussopimuksesta keskustelu. Kasvu- ja vakaussopimus on sellaisena kuin se on, ja finanssipolitiikan sopimus on sellainen kuin se on, ja kumpaakin tullaan soveltamaan sellaisena, Ei tämä ole sinänsä hyvä asia. Markus on aivan oikeassa. Mikä hylkäämme nämä tämän ehdotuksen, niin mikään ei muutu parempaan suuntaan, mutta yhtä lailla on totta, että mikäli ei ole todellista vaihtokauppaa asioiden välillä, ja mikäli halutaan lisää tiukkuutta ilman, että siihen saadaan vastapainoa, niin suoraan sanottuna, niin komission, niin kyllä tämä on parempi teksti, komission teksti, kuin se, mikä on artikassa kolme finanssipotin sopimuksessa, joten kyse on vaihtokaupasta. Minä ehdottaisin, että ilman, että muutetaan vakaussopimusta, niin tässä on hukattu menetetty mahdollisuus. Tietenkään ei oikeudesta perustaa voida ryhtyä muuttumaan, koska adut on ovella tavalla toiminut tässä ja päässyt ohi tästä yksimielisestä päätöksenteosta. Mutta tietystikin täytyy muistaa, että tämä artikla tai tämä direktiivi korvaa artiklan 3 finanssien sopimuksessa artikla 3 oli hallituksen välinen menettely. Miksi? Siksi, että Cameron vastusti sitä, että muutettaisiin pöytäkirjaa. Alkuperäinen ehdotus oli se, että tämä muutettaisiin hallitusten väliksi sopimuksi. Ja tämä oli kohdassa kaksi silloin, ei kohdassa kolme. Sieltä muutettiin kohtaan kolme. Tämä oli merkittävä muutos, joka oli vastoin sitä, mitä alun perin oli takana ajatuksena sen takana, miksi haluttiin Fiestopin sopimus. Oikeusta perust, oikeuden perusta muuttaa, muuttamista ei voida hyväksyä. Monet eivät halua hyväksyä. Taustalla on tämä tarina aiemmalta ajalta. Kyse ei pelkästään menettelytapa muutoksesta, pöytäkirjan muuttamisesta, vaan tässä korvataan Fiestopin sopimus, jota alusta pitäen pidettiin lisäyksenä pöytäkirjaan koska pöytäkirjassa ei ole säännöstä, joka koskee tasavarasta budjettia, vaan siellä puhuttiin vain 3 prosentista ja 60 prosentista. Tämä on ikään kuin kolmas alakohta ikään kuin pöytäkirjaan. Eli tämä on merkittävä muutos pöytäkirjan juridiselta kannalta. Juridiselta kannalta en hyväksy ajatusta, että voitaisiin palata artiklaan kolme kyllä sen pitää olla artiklassa kaksi. Tämä erittäin hyödyllistä keskustelua. Hienolta keskustelu käytiin. Uskon, että tällaista keskustelua tarvittaisiin myöskin siinä hengessä, että kuunnella mitä muut sanovat, eikä vain vaan vastusteta sitä totuutta, joka toisena mielessä. Tämä keskustelu on tervetonta, tämä on tietenkin päivän selvää ja sama on pätee myöskin neuvostossa. Tämä asia ei kyllä etene yhtään mihinkään tällä hetkellä, se me kaikki hyvin tiedämme, mutta käytän tämä kuitenkaan, kuitenkin pohjana keskustelulle. Mutta voimme tähän erittäin herkkään kysymykseen loppujen lopuksi vielä palata, mutta kaiken kattavalla tavalla. Nyt tilanne ei ole vielä kypsä tätä varten. Tässä huomio myöskin ystävälle Marko Vallille se tapa, jolla sinä ja sinun hallituksesi suhtautuu finanssipoliittisiin sääntöön, tekee hyvin paljon hallaa kaikille pyrkimyksille parantaa sääntöjä. Mikä asetetaan kyseenalaiseksi sääntöjen logiikan, niin tämä on paras tapa tehdä vielä vaikeammaksi niiden kanta, jotka vastustavat sääntöjä ja haluavat tarvittavia muutoksia sääntöihin, joten käykäämme tätä keskustelua säännöistä hieman älykkäämmällä tavalla. Niin, että kaikki kuuntelevat myöskin, mitä vastapuoli sanoo, koska aina on hyvänen totuutta kaikissa kannanotoissa silloinkin, kun on kyse pahimman pahimman vihamiehen sanoista – Mikäli perusperiaatteet, joka nyt eurooppalaisen poliittisen päätöksentekoon ei kunnioita, että silloin ei pääse puusta pitkään. Tämä näin viestinä vastapuolelle, joka on poliittisella kentällä toisella reunalla viiden tähden liikkeen ja leikan edustajille edustamaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä oli todella intohimoinen kannanotto. Olen kyllä samaa mieltä. Tämä oli hyödyllinen keskustelu, mutta olen silti sitä mieltä, että meidän täytyy tarkastella eroja. Nehän tässä ovat olennaisia. Markus Ferber on ihan oikeassa. Kyse ei ole että kyseenalaistetaan tämä finanssipoliittinen sopimus, mutta jos tarkastellaan, tarkastellaan Saksan kaltaista maata, missä on järkevää säästöpolitiikkaa, on este budjetin ylitykselle. Tätä kautta voimme kerätä varoja ja sitten investoida niitä uudestaan. Ja sehän on lopulta hyväksi ihmisille. Jotkut kyseenalaistavat tämän ja sanovat, että vakaus- ja kasvussopimuksesta täytyy tehdä joustavampi. Toisin sanoen he haluaisivat eroon siitä kokonaan. Mutta me emme voi tällaista ajattelua hyväksyä. Entä sitten valtiot, joissa talous pyörii ja toimii me ymmärrämme kyllä, minkä takia nämä mekanismit on olemassa, mutta jos tästä luovuttaisiin, niin se on kyllä väärä lähestymistapa. Ja mielestäni voidaan ihan oikeutetusti todeta, että tarvitsemmeko hallituksen välisen sopi- eh, ratkaisuja, sun sitä ei toimi, koska yksimielisyys on liian suuri este, vai pitäisikö olla sellaisia tärkeitä elementtejä, joiden kohdalla meidän, meillä täytyy olla enemmän tämän tyyppisiä lähestymistapoja, niin Italia paikka, mitä siellä tapahtuu, riippumatta siitä, mitä Euroopassa ja Brysselissä sanottiin, niin siellä ei ollenkaan tässä välitetty. Päätettiin ignoroida tämä, asetetaan velkaa, teemme lupauksia oikealle vasemmalle keskustaan. Emmekä tietenkään voi pitää niistä lupauksista kiinni. Ja ehkä ihmiset tässä vain röystävät omaa rintansa, mutta ei tämä ole todellakaan oikea väärä, tapa toimia, vaan täysin väärä. Ja vielä yksi asia, joka on aivan selvä. EU e on tarkoittanut sitä, että kaikki jäsenvaltiot luopuivat vapaaehtoisesti suverenisuudesta. He halusivat tätä, he halusivat liittyä EU-hun. Täytyy ymmärtää, että niin kuin jotkut sanovat, että euro on rauhan projekti. Jos rauha on se, mitä me haluamme, jos todellakin haluamme, että solidarisuus kukoistaa. Ja luonnollisesti elleivät sitten populistit vasemmalla ja oikealla yritä vain saada suosiota, niin muutoin tämä ei ole mitenkään uskottavaa. Mutta on hyvä, tätä keskustelua käymme vaikkakin näin pienessä piirissä, mutta mielestäni meidän pitää jatkaa tätä debattia, eikä pidä kyllä kyseenalaistaa sitä, mitä on saavutettu. Meidän pitäisi pitää kiinni niistä hyvistä esimerkkeistä tietenkään niitä ei voi aina ihan yhtälaisena käsitellä, mutta pitää miettiä, minkä takia on onnistunut, miksi on pystytty saamaan budjettikuriin ja sitten on pystyttykin tekemään investointeja. Mielestäni tämä on tie kohti hyväksyttävää, hyväksyttävää taloudellista toimintaa. Viimeisenä Pervanche Peres. Paljon kiitoksia puheenjohtajia. Minä halusin käyttää puheenvuoron myöskin tässä keskustelussa, sillä mm, minä olen sitä mieltä, että kysymys on huonosti esitetty. Vakaussopimus ei ole mikään pikkujuttu. Muistimme kaikki, minkälaisissa olosuhteissa se hyväksyttiin. Ja te muistatte, että mm, tämä oli finanssipoliittisen sopimuksen ehtonahan tämä oli tuolloin. Ja nyt tällä hetkellä <clears throat> tässä tilanne on sellainen, että parlamentti haluaisi, ettei vakaussopimus ole vain hallitusten välinen väline ja että se olisi mukana yhteislähestymistavassa, mutta me SND-ryhmä olemme aina sanoneet, että tämä integraatio jotakin, mitä emme voi tehdä ilman, että arvioimme tämän vakaussopimuksen toiminnan. Tietenkin minä olen tämän sanonut aikaisemminkin. Totesin tämän kansallisten parlamenttien edustajien läsnä ollessa. Olen sanonut, että kaikkien täytyy tiekarttaa kunnioittaa mutta tämä on tietyllä tavalla euron yhteisomistajuussopimus. Muutenhan meillä ei euroa ole. Tämä on euron pohja, mutta eh, jollakin hetkellä meillä on kuitenkin eh, oikeus näiden sääntöjen olemassaolo asettaa kyseenalaiseksi. Ja tässä Thomas Mannin sanoja kuuntelisin ähm, nolla-alijäämästä ja Ihmettelenpä, kuinka tämä on vaikuttanut nyt Euroopan talouteen suoraan sanottuna. Tämä komissio aloitti Junckerin investointisuunnitelman myötä ja sitähän nyt ei ole luotu vain Junckerin iloksi, vaan siksi, että meidän talouten ohjauspolitiikkaamme säännöt eivät salli euroalueen kaltaisen tärkeän alueen harjoittaa sen tarpeisiin räätälöityjä, räätälöityä politiikkaa, ja näin tätä tarpeitaan. Minä nyt en haluaisi viitata aina Saksaan, mutta täytyy todeta, että investointitaso, julkisten investointien taso on kysymys, joka on työn alla. Ja se nyt on kaikkien huulilla kysymyksenä. Se vain ei johdu vain siitä syystä, että meillä on muutama ylijäämäinen maa. Meidän ei tule kaikkea asettaa kyseenalaiseksi. Emme nyt vain yli jäämän ja saksalaisten autojen myynnin vuoksi toimi. Meidän täytyy pyrkiä palvelemaan ähm, kansalaisia. Mä nyt pahoittelen, että minä nyt puhun Ranskan yhteydessä ja ranskalainen tai siis ranskalainen ei koskaan saisi Saksasta puhua, kun tämä ei aina johda mihinkään hyvään, mutta meidän täytyy kuitenkin tuoda esille se, mikä tässä on ongelma. Ja kyllä minä tunnustan, että minun maani ei ole aina mikään esimerkki julkisen talouden alijäämän vähentämisestä tai julkistalouden hallinnasta. Mutta julkisissa investoinneissa meillä on todellinen kysymys esitettävänä ja tämän kauden aikana minä en haluaisi, että me vain hallinnollisesti jotenkin integroisimme vakuus, vakaussopimuksen yhteisön osaksi yhteisön lainsäädäntöä ilman, että me teemme harkintaa sen perustelluudesta. Tässä komissio hiukan vajaasti mielestäni toiminut ja meidän pitäisi puuttua siihen perspektiiviin, joka esittelee meille esittelee, sille, jos me nyt näin toimimme, se on todellakin eh, mahdollisuuden menettämistä. Me emme voi olla vain oikeudellisesti ajattelevia, kun tällaisia asioita ratkotaan. Thank you. The table. Kiitos. Aikataulu on seuraava paitsi jos te haluatte vielä puheenvuoron, kyllä se käy. No, aikataulu on siis seuraava. Tarkistukset täytyy jättää viimeistään 18. lokakuuta. Tarkistuksia käsitellään 12. marraskuuta. Valiokunta äänestää, näin ainakin esittelijä toivoo, on hieman epäilemän asian suhteen, siellä nähtäväksi 27. marraskuuta. 2018. Nyt sitten seuraava kohta esityslistalla. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus. Esittelijä on Thomas Mann. Ei olekaan kuin herra Turvalds. Puheenjohtaja kor- korvaa. Thomas Mann on kansanpuolen varjoesittelijä. Pyydän anteeksi Niels. Saat puheenvuoron, ole hyvä. I think Thomas Mann had... Kiitoksia. Thomas Mann varmasti olisi ollut ihan oiva esittelijä, mutta nyt se nyt olen minä. Haluaisin aloittaa menemällä hiukan, hiukan taaksepäin historiassa. Viitän keskusteluun, jota juuri kävimme finanssipoliittisesta sopimuksesta. Ja siinäkin tietysti viitattiin historian. Oikeastaan aloittaisin 60-luvun lopulta, ehkä muistattekin, ja jos ette muista, niin sitten teidän pitäisi palata historiankirjojen ääreen. Haagin huippukokousen aikana Veli Brandt esitti uuden ajatuksen. Uskoakseni saksalaiset olivat kyllästyneitä siihen, että heidät aina tuupattiin samaan asemaan, kun heillä oli dynaamisempi talous yhdessä hollantilaisten kanssa. Heidät pakotettiin revalvoimaan valuuttansa ja muut sitten devalvoivat omansa ja me kaikki jouduimme uudestaan ja uudestaan tähän samaan tilanteeseen. Ja tämän takia Willy Brandt sai ajatuksen, että perustettaisiin tällainen rahasto, Euroopan valuuttarahasto. Saksalaiset antaisivat osan, muistaakseni hän sanoi 20 prosenttia heidän valuuttavarannoistaan, mutta yhdellä ehdolla. Nimittäin jokainen yrittäisi kehittää finanssipolitiikkaansa samansuuntaisesti, koska ilman finanssipolitiikka, joka on samankaltainen, niin raha ja rahapolitiikkaan niin järjestelmä ei toimisi. Sitten kolmas osa tätä mielenkiintoista historiaa tai tarinaa on se, että edelleenkin odotamme tuloksia, että ihmiset ymmärtäisivät sen, että meillä täytyy olla Euroopan valuuttarahasto ja meillä pitää olla sen mukaiset säännöt, koska muutoin Jotkut ovat vapaamatkustajia osa-aikaa ja sitten vapaa, ja nämä vapaamatkustajat eivät ole hyväksi talouden kannalta. Tällainen tausta asialle ja toivon, että tulevina lä- lähivuosina pystymme saamaan aikaan vähän järkevämpää keskustelua tästä. Joten pankkiunioni itse asiassa on todella mielenkiintoinen kehitys, kun ajatellaan sitä historiallisessa perspektiivissään. Sitten yksi asia, jota kovasti on eri sidosryhmissä arvosteltu, se on kuitenkin osoittautunut yhä paremmin hyödyllisyytensä ja Suomen kannalta katsottuna voin vakuuttaa teille ihan, että tälläkin viikolla vielä maanantaina suurin pohjoismainen pankki Nordea palasi takaisin Helsinkiin johtuen pankkiunnista, koska pankkiunioni antoi yhtäkkiä heille puitteet, juridiset puitteet, jotka olivat vakaammat kuin mikä oli tilanne Ruotsissa – jota yleensä pidetään vakauden tyyssänä kuitenkin. Ehkä ei ole mikään yllätys, että mietinnössäni suhtaudun aika myönteisellä tavalla tähän. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että tämä ei ole loppuun viety prosessi, täysinäinen pankkiunioni. Siitä Siinä täytyy, se tulee vahvistamaan rahoitusvakautta ja kasvumahdollisuuksia sinällään. Sen lisäksi täytyy viedä loppuun pankkiunioni ja tätä, tässä tarvitsee varmistaa se, että pankkiunionissa on selkeät johdonmukaiset säännöt, tarvitaan avointa valvonta viranomaistahoa. Yleisesti ottaen näin ollen mietinnössä seurataan samaa rakennetta kuin aikaisempinakin vuosina, jolloin jaoimme mietinnön kolmeen pääosan valvontaan, kriisiratkaisuun ja talletussuojajärjestelmään. Mitä tulee ensinnäkin valvontaan, kerron tässä jostakin ongelmakohdista, joita on, mitä tulee siihen, miten täytäntöön pannaan rahanpesun vastaisia sääntöjä pankkiunionissa. Meillä on tämä hiljattain tapaus Suomesta, jo poliisi teki ratsian yritykseen, joka toimii Suomen saaristossa ja yhtäkkiä tämän rahoanpesujärjestelmän takaa löytyi kultainen passi, passi joka oli peräisin Maltalta, joten uskon, että meillä on nyt aika mielenkiintoisia ongelmia tässä taustalla ja meidän pitää pystyä nekin ratkaisemaan. Lisäksi ottaisin esille sen, että valtion velka ei ole ristatonta. Täällä puhuttiin siitä, että jos lainaa omilta kansilta pankeiltaan, niin tämä on tällaista nolla tulla peliä, eikä sekään enää ole totta. Ja jotkut joidenkin kollegojen se pitäisi kyllä päivittää teoriaansa tästä ja rahapoliittisista kysymyksistä. Meidän täytyy myös panna merkille, että järjestämättömät lainat ovat vielä huomattava ongelma joissakin osin unionia. Ja tässä mielessä on hyvä muistaa, että päävastuu vähentää näitä tätä velkaa kuluu jäsenvaltioille ja pankeille itselleen. Ei ole mitään kaiken ratkaisevaa pillereä, joka kaikki ongelmat ratkaisee. ratkaisee jos on kiinnostunut tästä Bullet teoriasta niin silloin pitäisi mennä tähän Lone Rider-kirjallisuuteen 30-luvulta. USAsta sarjakuvakirjallisuutta ilmeisesti. Sitten mitä tulee Brexitin ja val- valvojen, tietysti täytyy varmistautua huoma- valtaviin muutoksiin riippumatta siitä, kuinka paljon julkinen taho valmistautuu. Vieläkään se ei voi korvata sitä, miten yksityinen sektori itse on varautunut ja valmistautunut tilanteeseen. Sitten vielä valvontaosasta muistuttaisin tästä keskustelusta käytiin EKPn roolista. Se on sekä raporttinen taho että valvojataho ja me olemme keskustelleet Euroopan keskuspankin pääjohtajan kanssa, eikä näe nyt mitään ongelmaa tässä asiassa, mutta mielestäni meidän pitäisi jatkossakin keskustella ja miettiä, onko hyvä asia, että EKP on molemmissa tehtävissä. Mitä tulee sitten kriisin ratkaisuun, olen tyytyväinen suunnitelmasta saada aikaan Euroopan vakausmekanismi ja tehdään siitä Euroopan rahapoliittinen ra- valuuttarahasto. Ja tässä viittasin jo historian, meillä on siis hyvät syyt todellakin tällaiselle, että kuljettaisiin valuuttaa rahaston suuntaan, mutta tämä pitää perustua tiukkaan ehdollisuuteen, että varmistetaan vastuullisuus ja pystytään välttämään moraalikato uhka. Sitten vielä toistan valiokunnan kannan, että tulee ennakoivaan pääomittamiseen. Pankkiakulissa näitä sääntöjä pitää sää, täsmentää ja pitää varmistaa valtiotukisääntöjen toteutuminen samanaikaisesti. On tärkeää muistaa, että tarvitaan läheistä yhteistyötä EKPn ja yhte, yhteisen kriisiratkaisun mekanismin välillä, e, jo neuvoston välillä. Olen tyytyväinen hiljattaisesta kehityksestä asiasta. Sitten vielä edisistä taltusuojajärjestelmästä tietenkään en halua puuttua liikaa kollegamme neuvottelutyöhön tässä asiassa, mutta korostaisin kuitenkin sitä, että tarvitaan tätä edisrakennelmaa kolmantena pilarina pankkiunionissa. Onkin tärkeää, että seuraamme jotakin terveitä eh, riskin vähentämisperiaatteita ja sitten vasta aletaan jakamaan näitä riskejä eikä toimita toisinpäin. Toisessa järjestyksessä ensin laajennetaan riskejä, sitten pyritään niitä jakamaan. Kaiken kaikkiaan haluaisin lopuksi todeta, että mietinnössä suhtaudutaan aika myönteisesti pankkiunioniin ja eri toimielimiin, jotka sitä toteuttavat. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitaan vakaa, vahva järjestelmä, joka vahvistaa taloudellista kestävyyttä ja mahdollistaa suuremman kasvupotentiaalin. Odotan nyt hyviä ideoita varjoesittelyiltä ja muilta kollegoilta valiokunnassa. Omalta puoleltani niin tulen tekemään kaiken, jotta ottaisin teidän huomionne huomioon ja olen vakuuttunut siitä, että pystymme saamaan aikaan sellaisen tekstin, joka saa laajalta enemmistöltä tuen valiokunnassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon esittäjälle. Ensimmäinen varjoesittelijä on Thomas Mann. En voi olla pistämättä merkille, että nyt kun Brysselissä aurinko paistaa, niin ikkunaverhot menevät kiinni automaattisesti. Olemme tuomittuja elämään täällä ilman aurinkoa. Toivoisin, että saataisiin ihan valoa saliin, mutta anyway, joka tapauksessa Thomas Mann saa puheenvuoron. Kiitos. Tämä pimeys, joka tänne laskeutui, toivon mukaan ei ole symbolista tämän mietinnön osalta. Niin, jos Tulvaats on nimittäin tehnyt erittäin hyvää työtä, niin haluan siitä kiittää. Tässä voisi sanoa paljonkin. Viesti on tämän tärkeää, ei pelkästään kyse positiivisista viesteistä, vaan myöskin kriittisistä ja rakentavista viesteistä tässä mietinnössä. Kaikki haluavat, että talous on häiriöitä sietävä. Kaikki tiedämme, että pankkiunioni tulee olemaan merkittävä askel eteenpäin sisämarkkinoiden toiminnassa samat kilpailusuhteet kaikille ja vihdoinkin parempi ennakoitavuus myöskin markkinatoimijoille Tämä myöskin vaatimus, että pankkien kustannukset eivät kasva liikaa ja täytyy varmistaa, että niiden rahoitusmallit eivät sitten vaikuta kielteisellä tavalla pk-yritysten rahoituksen saantiin. Pk-yritykset jatkossakin pitää huomata, pankkiunioni täytyy sen täytyy, sen täytyy viedä eteenpäin ja edistää tai pikemminkin talletussuojajärjestelmät täytyy saada hoidettua. Ja monessa kohtaa, erittäin monessa kohtaa olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Esimerkiksi pääomamarkkinaunioni täytyy saattaa päätökseen, saattaa loppuun. Monimuotoisuus pankkimassa täytyy säilyttää ja vakaa pohja täytyy säilyttää myöskin kilpailukyky. Rahoituslaitosta täytyy olla kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti myöskin. Täytyy olla tiukat rahanpesua estävät säännökset EU-ssa muun muassa ja erilaisissa erityisvaliokunnissa tätä on puitu parlamentissa. Eli nyt ei pitäisi enää työntää päätöksiä hamaan tulevaisuuteen, vaan tehdä jotakin pankkiunionin suhteen. Ja sitten äh, hankalat luotot. Tämä, tähän pitäisi paljon enemmän kiinnittää huomiota kuin aiemmin. Valvontaviranomaisten täytyy käsitellä myöskin kyberturvallisuuskysymyksiä. Se on erittäin tärkeä elementti. Ja Brexit ja sen ikävät vaikutukset. Täytyy katsoa, minkälaiset valtasuhteet tulevat valitsemaan yhtäältä pankkiunionin ja toisaalta niiden pankkien välillä, jotka eivät ole mukana EU-ssa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Kaikki osapuolet täytyy ottaa tässä huomioon ja valvontaviranomaisten aivan erityisesti täytyy valmistautua tulevaisuuteen ja erilaisiin skenaarioihin, eikä pelkästään sanoa, että on olemassa suunnitelma A tai suunnitelma B. Kaikkeen täytyy varautua. Ne, jotka eivät ole mukana yhteisessä valossa, niitä täytyy kannustaa mukaan kuitenkin pankko, pankkiunioniin. Ja nyt sitten aurinko palasi ja aurinko paistaa myöskin tämän mietinnön osalta. Meidän täytyy päästä siihen, että olemassa olevat riskit mahdollisuuksien mukaan voidaan ottaa huomioon. Arvo Nils Tursvals, tämä mietintö on todellakin niin hyvä, että vaikka tulenkin tekemään jotakin muutosesityksiä, pyrin vain vahvistamaan sitä ja parantamaan sitä. Ja erittäin paljon kiitoksia erilaisesta yhteistyöstä jo etukäteen. Thank you very much. Uh, next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Horas Fernandes SND-ryhmästä. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Nyt kun valokin palasi, mukavaa. Kiitos siitä. Ensinnä haluaisin kiittää esittelen tekemästä työstä, Niin Tulvasin työstä. Mielestäni tämä asiakirja, josta tänään keskustelemme, on suhteellinen, suuntaa hyvin tätä keskustelua, jota valiokunnassa me pitää käydä tulevina kuukausina ja pitkälti jaan kommentit, joita esittelijä tässä esittämistä, niin on hyödyllistä jäsentää ja pystyä käymään jäsentävää rakentavaa keskustelua valiokunnassa saadaan aikaan yhteisymmärrys asiasta tulevina kuukausina. Lopputavoitteena tässä on eh, Tämä, tämä vankilun teksti tulee hyvän aikaan, koska pankkiunioni ei ole vielä loppuun viety asia tällä hetkellä. Niin kuin hyvin tiedämme, meillä on Euroopasta sääntelyä, koskee kaikkia pank- pankkeja, Meillä on eurooppalainen valvoja koskien pankkilaitosta, kaikkia pankkeja. Meillä on taho, joka on vastuussa kriisinratkaisusta pankkien kohdalla ja myös rahasto, jonka tarkoituksena on hoitaa näitä kriisinratkaisuja sitten. Näin ollen jatkossa tulevaisuudessa meillä tulee olemaan ongelma konkreettisesti jonkun konkreettisen pankin kanssa, niin tuntuu järkevältä, että sen lisäksi on tämä ensisijainen vastuu, joka kuuluu hallinnoille, niin on myös eurooppalainen vastuu siinä määrin, kun sääntely, valvonta, kontrolli ovat kaikki toimia, jotka, joita eurooppalaistaan harjoitetaan ja noudatetaan. Kuitenkin tässä tapauksessa, kun on kyse, sitten, jos on kyse kriisi, pankkikriisistä, niin tämän tässä hetkessä, tässä vaiheessa pankkiunionin, niin kansalliset jäsenvaltiot ottaisivat vastuulleen viime kädessä maksut, kun maksetaan pankkien talletuksista ja taataan ne tätä tilanteen voida ylläpitää enää, koska selkeästi se on huomattava epätasarvotekijä. Siis ne, joilla on valvontavelvollisuus, ne eivät ole niitä, jotka kantavat rahoitusseuraukset sitten tehdyistä virheistä tässä valvontaprosessissa. Ja kun ajatellaan 2007-2080 vuosien kriisistä, niin ne maat, jotka valvoivat, sääntelivät ja kontrolloivat pankkejaan, me jouduimme ottamaan vastuullemme menetykset, jotka johtuvat pankkikriisistä, koska vastuu ja auktoriteetti valvonnassa oli kansallistasolla tällä hetkellä, kun meillä on jo yhteisiä tahoja, niin tulee olemaan hyvin vaikea selittää kansalaisille, että yhden maan kansalaiset joutuvat kattamaan virheet valvonnassa, joka voi olla riittämätöntä. Näin ollen tämä mietintö pankkiunionista asianmukaisella tavalla er- esittelee tämän epätasa arvot joka nyt on vallalla ja mielestäni on tärkeää korostaa tätä asiaa ja keskittyä tässä asiakirjassa siihen, että on välttämätöntä edistyä pankkiunionin täydentämisessä ja lopun viemisessä. Tarvitaan yhteinen talletussuojajärjestelmä, ja tällainen varautumisjärjestelmä koko pankkiunionille, jonka kautta voidaan reagoida tuleviin kriiseihin mahdollisesti. Ja sitten tulevina viikkoina ja kuukausina tulemme keskustelemaan tästä asiakirjasta, me tulemme tekemään omat tarkistuksemme, mutta haluaisin sanoa, että meidän tarkistuksemme tulevat olemaan sen suuntaisia, että nopeasti vetäisin loppuun pankkiunan. Joka tapauksessa olen varma siitä, että tulemme keskustelemaan tästä asiasta, saamme aikaan yhteisymmärryksen ja sopimuksen. Ja haluan vielä kiittää Tuus tuossa olemme tehneet muissakin yhteistyötä ja varmasti tämäkin tulee sujumaan oikein hyvin ja niin odotamme jo innolla näitä tulevia keskustelujamme. For the ECR. Edustaja e en näe, joten Luunes puhuu hänen nimissään. So Robert. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyrin, pu, py, pyrin puhumaan lyhyesti. Robert valittelee, ettei päässyt Latvian viime viikkoisten vaalien vuoksi paikalle. Hän siis pahoittelee tätä ja kiittää esittelijää siitä, että tämä on yrittänyt luoda hyvin tasapainoisen mietinnön pankkiunioni mietinnön. Ja erityisesti hän on sitä mieltä, että tämä mietintö heijastelee viime vuoden tapahtumia, erityisesti jos tarkastelette sitä, mitä on tapahtunut rahanpesuskandaalien yhteydessä. Et, ja sitä, kuinka on vedottu vahvemman valvonnan puolesta näissä yhteyksissä. Mitä tulee turvallisuuteen, Robin mieltä, että että rahanpesun vastaisen valvonnan ja muun valvonnan pitäisi tapahtua käsi kädessä yhdessä. Ja myöskin, kuten viime, viikot, viime vuodet ovat ähm, osoittaneet, nykyisen kaltainen pankkijärjestelmä tai pankkimalli ei toimi eikä äh, toimi myöskään välttämättä rahanpesun vastustamisessa. Nämä olivat siis Robertin huomioita ja hän ottaa mielenkiinnolla keskustelua. Kiitoksia. Philip Lambert seuraavana. Vaiko? Niin, kyllä, kyllä sinä olet varjoesittelijä. Aware of this, so uh, Now I you are. what to say. Mä ole koskaan ollut minulle tästä kertonutkaan. Econ is my boss, so... Uh... Econissa hän on ainakin minun pomo. No anteeksi nyt vaan, en pysty. Joku toinen kerta. Miguel Viegas. No, Miguel Viegas siinä tapauksessa. Kai sinä tiedät, että sinä olet varjoesittelijä. Something. Uh, bon. Yritän ravistaa jotakin hihasta ja portugalin kielellä niin kuin yleensäkin. No niin. Uskon, että on täysin selvää, että meidän täytyy ilmaista huolemme. Meillä on erittäin huolissamme tilanteesta. Se, mitä olemme havainneet, on, että perusperiaatteet, joiden pitäisi olla pankkiunionin taustalla – ovat osoittautuneet teottomiksi. Jotkut rahoituslaitokset ovat liian suuria kaatuakseen. Niitäkin on, ja senkin kun pankki pankkiunioniin luotiin, niin kolmasosa pankeista on kadonnut taivaan tuuliin. Valtavasti on tapahtunut fuusioita esimerkiksi. Tämä on erittäin huolestuttavaa. On olemassa implisiittinen julkinen takuu, takuu, joka liittyy näiden rakenteiden suuruuteen. Tämä on kysymys ei vielä ratkaistu. Pankkien kriisin ratkaisukin on osoittanut erittäin monimutkaiseksi. Osoit, kuinka monimutkainen tilanne on. Portugalin tapauksessa olen, on tullut täysin selväksi, että jatkossakin julkista rahaa pistetään pankkien auttamiseen. 750 miljoonaa joutui Portugalin valtio maksamaan PS-pankin kriisin ratkaisun ja selvittelyn yhteydessä. Kriisiratkaisurahastolle riittävästi uskottavuutta, joten tämä kysymys on kaikkea muuta kuin ratkaistu tai kaikkea muuta kuin hoidettu kuntoon. Jatkuvasti kuulemme sanottavan, että pankkien pääomapohja on paljon vahvempi kuin aiemmin, mutta hyvin paljon tästä pääoman kasvusta liittyy Basel 3 säännöksiin ja eri mallinnuksia, liittyvät arvon määrittelyn ja pankit itse määrittelevät arvon. Mikäli tarkastellaan velkaantuneisuus- tai omavaraisuusastetta, nyt ollaan kaikki kaukana siitä tilanteesta, joka mahdollistaisi sen, että olisi jonkinlainen turvallisuuden tunne pankkijärjestelmän suhteen ja sen suhteen pankkeissa. Siksi tilanteessa on hyvin paljon kielteisiä piirteitä. Siksi minä olen niin huolissani tilanteesta. Kun seuraava talouskriisi iskee, niin uskon, että on syytä olla huolissaan Saattaa olla, että jälleen kerran havaitsemme, että sama kammottava tilanne toistuu kuin mikä aiemmin pankkikirjaisen yhteydessä nähtiin. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen luonnoksestaan, joka jossa mm, useita asioita pitäisi siihen meidän mielestämme vielä mm, muokata. Me etenemme nyt. Tiedätte, että että pankkiunionin rakenne ja rakenteessa ja osassa sitä valvontaa minä en paljon kritisoitavaa. Tässä on liikaa keskitetty huomiota ähm, luottoihin ja tämä luotto osio nyt on hyvin painotettu ja rahoitus hyvin vähän ja meillä on Pohjois-Euroopassa, Ranskassa ja Saksassa pankkeja, joilla on hyvin suuria riskejä. Me olemme nähneet tästä esimerkkejä tänä vuonna. Ja minä olen sitä mieltä, että tässä nyt on riskinä se, että me emme katso sinne, missä on vakavia ongelmia, ja luomme ongelmia sinne, minne niitä ei enää tarvita lisää. Esimerkiksi esittelijän ehdotukset siitä, että meillä olisi julkisen velan toimia. Nämä on joita, asioita, joita tulisi ö, ähm, tarkistaa. Pitäisi tarkistaa, luoko tämä lisätaakkaa. Ja kun me tarkastelemme pankkijärjestelmää ja sen vaikutusta ö, äh, talousjärjestelmään ja koko talous- ja rahaliittoon, poliittisesti tässä on ö, kritisoitavaa. Ja pitäisi hyvin varovasti edetä kaikkien, jotka toimivat tällä politiikan alalla. Ja mitä tulee sitten EMPL, me olemme sitä mieltä, että Euroopan tasolla luonnollisesti tässä saattaa olla äm, hankaluuksia järjestettömissä lainoissa seuraa sille, että ollaan liian nopeasti tai harkitsematta otettu käyttöön automaattisia järjestelmiä luo vaaran, että meillä on mahdollinen paljon vakavampi pankkikriisi syntymässä. Tämä vaikuttaa myöskin kansalaisiin. Eli äm, tämänkaltaiset kriisit aiheuttavat hyvin vakavia yhteiskunnallisia ongelmia ja vaikuttavat unioniin. Meidän pitäisi erittäin tarkasti nyt punnita tässä poliittista vastuuta ja seuraamuksia myöskin tässä keskuspankin kaltaisen toimijoiden pitäisi ottaa huomioon tämä ja ei pitäisi olla niin, että keskuspankki tekee päätöksiä, vaan äm, nyt ä, äh, meillä pitäisi olla parlamentti ja neuvosto, jotka tekevät äm, päätöksiä tässä yhteyksessä. Ja me olemme jo käsitelleet erilaisia mahdollisia menettelyjä kollegoiden kanssa, kun tarkastamme pankkiunionia, myöskin ja tämä kuuluisa projekti, joka liittyy yhteiseen talletussuojaan on jotakin, mikä pitäisi mahdollisimman nopeasti saada hyväksyttyä. Ja jos me nyt tarkastelemme riskien vähentämistä, on ähm, hankala pyrkiä saattamaan kaikki päätöksen ennen kuin meillä on pankkiunioni valmiina. Ja sitten vielä yksi huomio. Ähm, pankkiunionissa todellinen äh, kysymys, eh, jota on, joka, pankki on todella tärkeä kysymys, jota on tällä kaudella käsitelty, mutta jota me emme ole saattaneet vielä päätöksen. Kiitoksia. Remember that. You... tämä, saatte kovasti joustaa puheaikaan. Kyllä meni minuutillakin yli. No, it's a working no, time, no, I bonus. I will use it, but I don't want to, I want to use for... Haluan nyt itse käyttää tämän bonuksen, eikä tästä herra Valille. Sitten esittelijä saa puheenvuoron uudestaan. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että jotkut kommenteista varjoesittelijöiltä olivat eriäviä vielä niistä, jotka on ollut, ollut tiedossa jo pitkään, suurin osa niistä liittyy epätasapainoiseen budjettiin ja äh, ontuvaan tuottavuuteen jos me emme pysty korjaamaan näitä kysymyksiä, niin silloin emme pysty järjestelmääkään korjaamaan. Tämä on yksi aspekti. Sitten toinen kysymys tietysti kaikella kunnioituksella kollega Vallin suuntaan mielestäni valtion velkakysymys Italiassa on ihan erityinen tapauksensa. Ja ehkä voimme yrittää yhdessä löytää ratkaisua tähän, mutta en ole kovinkaan toiveikas siitä, että ratkaisu löytyy. Sellainen ratkaisu, missä hän ja minä löytäisimme keinon ihmeen kaupalla päästä tästä velasta eroon. Se on aika täpärän tuntunen tilanne. Voimme kyllä nähdä, jos jotakin tässä pitää korjata – niin järjestämättömät lainat, vaan niin me, olen ottanut ne huomioon myös tietysti mietinnössäni, sitten kun puhutaan erittäin suurista siitä, että uudelleen pannaan säännöt uusiksi, niin siinäkään ehkä ei löydy enemmistöä. Mutta mielelläni kuuntelin varjo, va, varjoesittelijä, paitsi tietenkin Filippi, jota nyt ei kuultu, mutta Filip varmasti kyllä palaa sitten tähän asiaan myöhemmin näkemyksineen. Kiitoksia. Aikataulu. Tarkistus pitää jättää 24. lokakuuta, niin tarkistus käsitellään 19. marraskuuta, ekonissa äänestetään 26. marraskuuta tammikuussa pitää vielä vahvistaa tämä täysistuntokäsittely ja sitten mennään eteenpäin. Äh, äh, seut äh, mm, sääntöjen soveltaminen tiettyihin horisontaisen valtion tukin sääntelyn saa puheenvuoron. I'm happy to introduce file, but uh, perhaps some colleagues want... Mielelläni esittelen tämän äh, äh, asian, mutta ehkäpä jotkut kollegat haluavat siirtyä äänestyksiin, kun mahdollista muokata hiukan esityslistaa. Vote with with budget after. Okay. So, uh, in any... Sanoin budjetista myöhemmin. Joka tapauksessa meidän pitää odottaa kollegoja. Ehdotan, että yritetään nyt ottaa sinun kohtasi läpi nopsaan. Meillä on vain yksi mietintö, ei kahta, joten kyllä tässä menee nopeasti. Uh, me kaikki tiedämme, että tässä mietinnössä käsittelemme Euroopan unionin vapaata taloutta. Ja tämähän on jotakin, mistä me aina kuulemme puhuttavan Ekonissa. Komissio pyrkii väärist- estämään kilpailun vääristymistä. Ei aina ole selvää. Ei ole aina selvää, miten nämä vääristymät ovat ja mitä säännöt ovat ja kuinka jäsenmaiden pitäisi niitä toimeenpanna ja niin edespäin. Tästä syystä meillä on valtion tuen uudistamisen aloite, jonka komissio on antanut hiljattain. Tarkoituksena on niihin tapauksiin, joilla on kaikkein suurin vaikutus sisämarkkinoilla. Ja myöskin saada aikaan hyvää yhteistyötä jäsenmaiden välillä ja keskitetysti, kun toimeenpanemme valtion tukisääntöjä, sillä tämä vaikuttaa valtion tukien valvontaan. Nyt me näemme, että kansalliset ja paikalliset viranomaiset eivät aina tiedä, että Euroopan unionin varoja ei aina suljeta automaattisesti pois valtion tukisääntöjen sovelluksesta. Ja tämä hämmennys suuresti kumpuaa siitä todellisuudesta, että Euroopan unionin varat ovat äh, seutsopimuksen 107 äh, alaisia, mutta vain siinä tapauksessa, että viranomainen voi valvoa niiden käyttöä. Ja tästä siis seuraa tämän koko mietinnön aihe, kuinka voimme tällaista hämmennystä ratkoa ja kuinka voimme Euroopan unionin rahoitusohjelmia äh, harjoittaa huolimatta valtion tukisäännöistä. Nyt komissio on tehnyt valtion tukiin liittyvän asetusehdotuksen. Siitä on kyse. Ja kun me olemme tämän ehdotuksen hyväksyneet, komissio voi ehdottaa, ähm, että me ähm, yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen GBER tekisimme muutoksia ja laajentaisimme sen sovellusalaa. Eli tämä on teknisempi asia. Minä henkilökohtaisesti tukisin sitä lähestymistapaa, jonka komissio on omaksunut. Ja tämä on myöskin se syy, josta minä mm, ehdotukseni teen. Nimittäin niin tämä on vasta alustavaa työtä. Me ehdotamme yksinkertaistettua menettelyä asiassa, ja jos kollegat haluaisivat pitemmän menettelyn tarkistusten kerran, minä olen valmis siihen ryhtymään, mutta ottaen huomioon, kuinka paljon Ekonissa on töitä näinä päivinä, ehkäpä tämä on sellainen asia, jossa voisimme yksinkertaistettua menettelyä käyttää. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehdotat siis yksinkertaistettua menettelyä. Oli mielenkiintoista kuulla muiden ryhmien kantaa tähän ensin kansan puolesta Markus. Puhun tässä Sirpa Pietikäisen puolesta ihan lyhyesti vain. Hän antoi minulle kyllä pitkän puheenvuoron. Minä lyhennän sitä. Kansanpuolue tukee esittelijää tämän sisällön osalta ja myöskin sen osalta, että täytyy soveltaa yksinkertaistettua menettelyä. Olemme tästä samaa mieltä. Kiitoksia. Kiitos tästä lyhy- lyhykäisyydestä puheenvuorossanne. Entä sitten SNDn puhuja? Ei kun tämä on pankkiunionin paperi. Minä olen täällä. Vans, ole hyvä. Au du groupe socialiste, nimissä puhun kollega Morganan puolesta, joka joutui poistumaan. Hän ei antanut minulle kovin pitkää tekstiä, mutta viesti on kyllä selvä. Komission ehdotus on hyvä ehdotus ja meidän esittelijämme ehdotus yksinkertaistaa menettelyä, mitä tulee siihen, miten tämä sovitetaan yhteen eurooppalaisten tulevien ohjelmien kanssa ja valtion tukijärjestelmän kanssa. Se on hyvä ehdotus, joten me tuemme sitä. Excellent. Uh, and... Erinomaista. Nyt sitten Alderyhmän puheenvuoro. Presidente. I would like Marco. Kiitos paljon puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain me arvostamme sitä työtä, jota esittelijä Sander Luunes on tehnyt. Olemme samaa mieltä siitä, että lähestymistapansa on oikea. Greens. Vihreät seuraavana. No comment. GUE. Ei kommenttia vihreältä. GUE. Fast procedures. Kiitos niin tätä menettelytapaa. Um, okay. Kiitos siitä. Päätämme tämän asettelun tähän. Mietintö tullaan viemään täysistuntoon työjärjestyksen artiklan 50 alakohdan yksi mukaisesti nopeutetussa menettelyssä. Sitten viimeinen asia, joka liittyy omiin varoihin. Ei kun nyt meidänkin pitääkin äänestää. Keskustelut on nyt käyty, joten voittavasti minun täytyy esittää pyyntö. Valo häikäisee, enkä näe teitä, enkä tiedä miten te äänestätte, joten nyt pyydän, että pistätte sittenkin kaihtimet kiinni ainakin sen verran, että aurinko ei näköä vie. Tänä välin voidaan järjestää koeäänestys. Ää, koeäänestys alkaa. Kokeilkaa toimivatko koneet. Okay, we can close the test. Nyt on äh, koeäänestys suoritettu. Voimme nyt siirtyä varsinaiseen äänestykseen. This is the last one, no? Okay, so we start, we, we put to the vote the draft opinion by Ramon Jairegui Atondo on, uh, on resources. Uh, Amendment 67, those in favor. Sorry, miss. Tarkistus 67 ensimmäisenä. Kyseessä on äh, Ramon Ramonin mietin toimistovaroista. Working in this... miten tässä on tehty työtä tässä asiassa. Kun on keskusteltu kompromissista, sitä puhuttiin eilisiltana. Eilisiltana kaksi kompromissia laitettiin uudestaan. Pieniä muutoksia kyllä voin ymmärtää, mutta kompromissit E ja J on, niitä on huomattavalla tavalla muutettu. Niistä olisi pitänyt keskustella varjoistelujen kokouksessa, eikä viime kerta kädessä SDn ja EPPn kanssa ilman muita. Kuitenkin minulle on hyvin tärkeää pitää kommunikaatiokanavat auki, ainakin kun ajatellaan, miten tämä asia on käsitelty. Tänään kommunikaatio se ei onnistunut ja esittelen ryhmän kanssa. Kiitos. Haluatko esittelijä sanoa jotain? Yo he explicado ya al grupo ALDE que... Jos selitin ALDE-ryhmälle, että meillä oli varjoesittelijän kokousviikko sitten jo, ja ikävä kyllä joidenkin poliittisten ryhmien va- vastaukset kompromissiin tulivat vasta eilisiltana minulle. Ja oli mahdotonta mi- minulle järjestää uutta kokousta varjoistelijan kanssa sen, kun, kun sain vastauksia joistakin ryhmistä, jotka ovat pitäneet sisäisiä kokouksia ja päättäneet omasta kannastaan koskien kompromisseja, ja, jotka oli ehdottanut Jasosen ALDE-ryhmän kollegoilta ymmärrän tämän, mutta ei ollut muuta keinoa tehdä työtä ja olen pahoillani tästä, mutta joka tapauksessa suurin osa näistä korjauksista on otettu mukaan lopputekstiin. Thank you. Let's now move to the vote. So, amendment... Kiitoksia. Sitten 67 tarkastuspuolesta vastaan tyhjää, hylätty, 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 69 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 70 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen sakaa. Vote is closed. Is re- hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 73 puol- ja 4 myös puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty 16 puolesta vastaan. Siis 16 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 16 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 vastaava osa kohta, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 ja 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää. Oh, yes, you're right. 70... Olette oikeassa. 77, 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 puolesta. Se raukeaa, anteeksi. Sitten 80 ja 81 ja 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 ja 88 on vedetty pois, sitten 87 ja 89 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty, sitten 92 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 94 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hylätty. 95 ja 96 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi C puolesta. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E, anteeksi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan. Tarkistamme 32. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. Sitten 33 puolesta tarkistamme 33. Tässä alkaa. Vote is closed. Päättyy tasapeli, hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi F, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 36, puolesta Alde 36 vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan, puolesta vastaan. Tarkistamme 49 tuloksen. Äänestys alkaa. 49. Vote is closed. päättyy tasapeli. Hylätty. 50 puolesta vastaan 49, on, sitähän juuri äänestimme. Ja nyt sitten 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 52 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 52. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi J. Ei, ei, ei. 63 ensin, puolesta vastaan tyhjää, hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten äänestämme komission ehdotuksesta muutettuna nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Is, is The vote is closed. Äänestys päättyy. 32.9 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Uh, Budjettikollegat ovat paikalla. Tervetuloa Jean Arthuy. Keskeytys tarvitaanko vai mennäänkö suoraan? Mennään äänestämään heti kohta. Hyvä homma.